ich möchte Sie... No niin, haluaisin toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi ja avata jälleen valiokunnan kokouksen. Nyt toivon, että kaikki ovat nyt voimistuneina lounaan jälkeen täällä paikalla. Meillä on täällä tänään myöskin vieras, eli Kyproksen maatalous-, luonnonvara- ja ympäristöministeri hän edustaa siis Kyproksen puheenjohtajuutta. Hänen nimensä on Sofoklis Aletraris. Ja minun täytyy sanoa, että minä olin viikonloppuna Kyproksella. Epävirallinen neuvosto kokoontui siellä ja täytyy sanoa, että hyvin innostuneena minä sieltä lensin kotomaahan ja takaisin, koska siellä on konkreettisia asioita ohjelmassa. Neu- neuvoston puheenjohtajuuden aikana ja minä tiedän, että Sofoklis Aletraris on vesipolitiikan asiantuntija ja tämä on neuvoston puheenjohtajakauden yksi painopistealueista, ei pelkästään Etelä-Euroopan valtioissa tämä ole aiheena, vaan laadun, veden laatu on sellainen asia, mistä meidän täytyy koko Euroopassa keskustella ja missä meidän lainsäädäntömme on täytäntöön pantu ja otettu huomioon vesidirektiivi. Ja toinen aihe, josta keskustellaan, on se, miten me haluamme sopeutus, toimenpiteitä käynnistää ilmastonmuutoksen vuoksi ja miten haluamme kaikki nämä asiat rahoittaa. Kuten tunnettua, niin Euroopan tasolla ystävyys päättyy, kun rahasta tulee kyse. Ja siksi Meillä on ministeri täällä ympäristövaliokunnassa tänään vieraana sydämellisesti tervetuloa sisään. Me olemme iloisia tästä tulevasta kuudesta kuukaudesta neuvoston puheenjohtajutta. Ministeri, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen tänään täällä keskuudessanne en pelkästään sen vuoksi, että Euroopan parlamentti on yksi instituutioiden, virastojen, lainsäädäntö, säädösten, politiikkojen ja muiden vastaavien pilari, jotka koostavat Euroopan unionin, vaan myös sen vuoksi, että Euroopan parlamentin puhemies avajaispuhe, jossa ja mainitsi yhteisömetodin, joka mahdollistaa sen, että konsensuksen ja vuoropuhelun kautta pystytään eri, erimielisyydet hoitamaan, ja tämähän on Euroopan unionin sielu. Olen täällä myös sen vuoksi, että tulen sellaisesta maasta, jossa demokraattiset toimielimet ja vallan jako toimii aivan loistavalla tavalla. Niin poliittinen järjestelmä kuin vaalijärjestelmäkin ovat sellaisia, että vain kompromissien ja vuoropuhelujen, vuoropuhelun kautta ja keskinäisen ymmärryksen kautta suhdetta toimeenpanevan ja lakia säätävän vallan välillä me voimme toimia niin, että edustamme yhteiskunnan oikeutettuja odotuksia ja toiveita. Haluaisin kiittää teitä erityisesti tästä mahdollisuudesta vierailla tänään keskuudessanne, kertoakseni teille ja kuunnellakseni teitä erittäin tärkeästä asiasta Kyproksen neuvoston kaudelta, eli ympäristökysymyksistä. Yhteisölainsäädäntö ympäristökysymyksissä määrittelee Euroopan tien kohti kestävää kehitystä. Tästä syystä on erittäin tärkeää va- varmistaa yhteensopivuus, yhteensopivuus ja ö, eri sääntöjen noudattaminen ö, niin ö, budjetin kuin ympäristön suojelun ja kestävän kehityksenkin välillä. Kypros puheenjohtajan kaudellaan tulee toimimaan sillä tavalla, että tämänhetkiset painopistealueet ajatellen taloudellisia ja lyhyen aikavälin budjettitoimia eivät vaarana pitkällä aikavälillä ympäristön asettamia vaatimuksia ja haasteita. Me olemme päinvastoin sitä mieltä, että tämänhetkisen Tämänhetkistä kriisiä täytyy pitää mahdollisuutena luoda uutta politiikkaa, joka keskittyy ihmisiin ja ympäristöön. Tämän vuoksi me tulemme ponnistelemaan varmistaaksemme sen, että ympäristöministeri Neuvosto 2013 kevään huippukokoukselle tulee antamaan merkittävän viestin Euroopan vihertymisestä. Ja, ja komission tulee ensi maaliskuussa äh, esittämään oman asiakirjansa tästä. Joulukuun ympäristöministerineuvostossa tulee olemaan myös poliittinen keskustelu tästä aiheesta. Samoissa puitteissa yksi neljästä Kyproksen puheenjohtajakauden painopistealueesta tulee olemaan se, että saadaan aikaiseksi toimivampia, kestävämmällä pohjalla oleva Eurooppa. Ympäristöhaasteet ja tämä vakava talouskriisi on johtanut siihen, että meillä täytyy olla hyvin kohdennettuja lähestymistapoja, jotta saavutamme kestävän kehityksen. Ja varmasti yhteinen näkemyksemme Rion huippukokouksesta oli se, että se ei täysin tyydyttänyt Euroopan unionia, mutta toivottavasti pystymme pitämään kestävän kehityksen niin kansallisen, alueellisen kuin maailmanlaajuisen politiikankin keskiössä. Kaikkien haasteena on viedä eteenpäin niitä asioita, joista on sovittu ja toimia tehokkaalla tavalla kestävän kehityksen, vihreän talouden ja köyhyyden poistamiseksi. Rion tuloksista keskustellaan ympäristöministerien neuvostossa, jotta voidaan hyväksyä johtopäätökset ja viedä asioita eteenpäin niin, että saadaan Euroopan unionin tavoitteet ja prioriteetit toteutettua. Tämän lisäksi kansainvälisellä tasolla New Yorkissa Kyproksen tavoitteena puheenjohtajavaltiona on varmistaa hyväksyttyjen aikataulujen pitäminen ja pitää Euroopan unioni aktiivisena jäsenenä mukana, kun neuvotellaan eri kysymyksistä, jotka voivat vaarantaa kestävän kehityksen. Ja Euroopan unioni haluaa olla kansainvälisessä institutionaalisessa kehyksessä mukana. Euroopan unionin täytyy minun mielestäni myös olla eturintamassa esittämässä esimerkkiä ihmiskunnan yhteisissä ponnisteluissa vastata ympäristökriisiin, jotka, joka on nähtävissä meidän ajallamme. Kypros puheenjohtajavaltiona tekee kaikkensa varmistaakseen Euroopan unionin vahvan edustuksen kansainvälisillä, kansainvälisillä foorumeilla. Ympäristö laajassa mielessä tässä puitteissa me tulemme asettamaan keskiöön esimerkiksi vesivarojen säilyttämisen ja ilmastonmuutoksen. Vesi on välttämätön, elintärkeä osa kestävä, ihmisten terveyttä, mutta Euroopassa vesivarat kohtaavat yhä useita haasteita ja vaaroja. Ilmastonmuutos on vahvistunut ja se tulee vahvistamaan myös epätasapainoa luonnon ympäristössä. Lainsäädäntö johtaa siihen, että Euroopan unionin politiikassa vesivarojen kestävää hallinnointia täytyy pitää ehdottamana painopistealueena puheenjohtajakaudella. Kuten hyvin tiedätte, komissio tällä hetkellä työstää tekstiä, jonka aiheena on Euroopan unionin vesivarojen suojeleminen – Näin voidaan muun muassa saattaa loppuun kaikki tähän aihepiiriin liittyvät poliittiset hankkeet. Me ponnistelemme puheenjohtajuuskaudellamme kaikki sen eteen, että voimme ympäristöministerineuvostolle esittää ehdotuksen Euroopan neuvoston johtopäätöksiksi. Vuoropuhelua on käyty jo Nikosin epävirallisessa kokouksessa viime viikolla ja minä haluaisin todellakin lämpimästi kiittää nyt valiokunnan puheenjohtajaa hänen panoksestansa tuohon keskusteluun. No, marraskuussa järjestämme kongressin, jossa esitellään ja keskustellaan tästä suunnitelmasta. Puheenjohtajakaudellamme haluamme saada aikaiseksi myös sopimuksen Prioriteetti aineista kysymyksistä vesivarojen osalta. Me haluamme päästä ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentin kanssa näistä kysymyksistä sopimukseen. Tässä mielessä on jo käytykin epävirallisia neuvotteluja. Vielä tällaista sopimusta ei ole saatu aikaiseksi, mutta me etsimme joulukuuta varten tätä yhteisymmärrystä. Nyt haluaisin siirtyä tähän suureen kysymykseen, eli ilmastonmuutokseen, jonka vaikutukset tulevat olemaan aivan ennalta näkemättömän ja vaakaavia ihmiskunnan modernille, modernissa elämässä. Me olemme saaneet Tanskalta nyt viesti Kapulaan Dohaan mennessä ja me teemme kaikkemme varmistaaksemme sen, että Dohan konferenssi onnistuu. Lokakuussa neuvosto tulee hyväksymään johtopäätökset, jotka liittyvät Euroopan unionin neuvottelukantaan. Haluaisin nyt viitata eritoten eurooppalaiseen päästökauppaan Eurooppaan, päästöoikeuksien vaihtojärjestelmään. Ja siihen, että tästä järjestelmästä täytyy pitää kiinni. Järkevä järjestelmän käyttö ja sen parantaminen voi, vahvistaa Euroopan näkymiä myös talouden elpymisen kannalta. Tätä aihetta tullaan tarkastelemaan sen jälkeen, kun komissiolta on saatu asiaan liittyvä raportti. Me teemme kaikkemme viedäksemme tätä puheenjohtajuuskaudella eteenpäin. Teemme työtä myös sen eteen, että ensimmäisessä käsittelyssä saisimme aikaiseksi sopimuksen kahdesta aiheesta, joilla voidaan myönteisellä tavalla vahvistaa Euroopan unionin roolia kansainvälisissä neuvotteluissa. Minä viittaan tässä kasvihuonekaasujen valvontajärjestelmän uudelleen tarkasteluun. Tässä uudelleen tarkastelussa otetaan tähän asti saadut kokemukset huomioon ja otetaan huomioon myös eri sektorit, esimerkiksi maankäyttö ja metsätalous. Ja katsotaan, millä tavalla niiden mukanaotolla saadaan myös vähennettyä päästöjä. Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen kaikessa muussa politiikassa tulee saamaan myös tuen Kyprokselta puheenjohtajavaltiona. Näitä kysymyksiä tarkasteltiin myös heinäkuun epävirallisessa kokouksessa, eritoten ajatellen tätä rahoitusta, jolla täytyy tukea strategiaamme. Tämän lisäksi siinä tapauksessa, että CO2 päästöehdotukset kevyiden ajoneuvojen ja ammattikäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen osalta annetaan ajoissa. Me tulemme rohkaisemaan asiakokonaisuuden eteenpäin viemistä ja tulemme käymään ensimmäisen keskustelun tästä jäsenvaltioiden välillä. Hyvä puheenjohtaja. Vielä eräs tärkeä aihe on luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja edistäminen. Huolimatta eurooppalaisesta lainsäädännöstä me yhä käyttäydymme ikään kuin ympäristöllä olisi aivan rajaton kyky sopeutua kestämättömiin kulutustottumuksimme ja ottaa vastaan kaikki se jäte, jota tuotamme. Erittäin tärkeällä alalla me ryhdymme neuvotteluihin biodiversiteetti yleissopimuksen sopimusosapuolten kanssa lokakuussa Intiassa. Euroopan unioni tulee varmistamaan unionin vahvan läsnäolon näissä neuvotteluissa. Ja tässä perustetaan työ äskettäisiin neuvoston johtopäätöksiin. Me keskitymme eritoten strategiseen suunnitelmaan, biologisten resurssien käytettävyyteen ja merten luonnon monimuotoisuuteen. Kypros puheenjohtajavaltiona tulee myös laatimaan joulukuun neuvostoon kokoukseen johtopäätökset tästä biodiversiteettikonferenssista ja sen tuloksista. Me tulemme toimimaan asianmukaisesti sitten tämän, näiden geneettisten resurssien pöytäkirjan täytäntöönpanosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Mitä tulee sitten jättää? jätteiden jätehuoltoon. Valitettavasti tämä sektori on yhä edelleen suuri haaste ottaen huomioon, että vaikkakin tässä on valtavasti tutkimusta toteutettu jätteiden osalta, eikä tätä voida erottaa myöskään taloudellisesta toiminnasta. Puheenjohtajavaltio tulee myös ponnistelemaan sen eteen, että esimerkiksi alukset merialuksia puretaan kestävällä tavalla turvallisessa ympäristössä. Ja sitten ehdotus kadmiumin käytön lopettamiseksi eri sähkölaitteissa alkuperäinen ehdotuksemme oli se, että päästäisiin tässä yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä. Jos aikataulu tämän kysymyksen tarkastelun osalta muuttuu Euroopan parlamentissa, niin näin ei välttämättä tule tapahtumaan. Me teemme kuitenkin kaikkemme saadaksemme aikaiseksi lokakuun neuvoston kokouksessa tästä yleissopimuksen ja puheenjohtajavaltio on valmis myös ottamaan muita tärkeitä horisontaalisia kysymyksiä esille, muun muassa ehdotuksen uudeksi asetukseksi LIFE-ohjelmasta 2,4 miljardia euroa on tässä talousarvio ja tällä on tärkeä rooli tällä ehdotuksella meidän ponnisteluissamme puheenjohtajakauden aikana. Vaikka tähän mennessä emme ole vielä voineetkaan päästä ö, osittaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen tästä, mutta tämän asiasta tullaan käsit- keskustelemaan vahvasti trilogissa. Sitten meillä on näitä alakohtaisia ehdotuksia, joita viemme eteenpäin, jotta voimme päästä yhteisymmärryksen asiasta 2013 mennessä. Seitsemäs toimis, ympäristötoimintasuunnitelma on yksi painopistealueista pu- Kyproksen puheenjohtajuuskaudella, ja me odotamme keskustelua tästä suurella mielenkiinnolla. Meidän täytyy määritellä uusi strategiaa ympäristön, vihreän talouden osalta. Ottaen huomioon Rion lopputulokset ja tiedon anto ympäristökysymyksistä. Me tulemme esittämään, odotamme tässä komission ohjelmaesitystä ja se on suunniteltu esiteltäväksi joulukuussa. Puheenjohtajavaltiolle prioriteettiasemassa on direktiivin uudelleen tarkastelu ympäristökysymyksen niin, että voidaan arvioida paremmin eri tutkimusten laatua. Puheenjohtajavaltio ponnistelee viedäkseen eteenpäin tätä kysymystä meillä on suuntaa antava keskustelu neuvostossa joulukuussa. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus on ensimmäistä kertaa näin pienellä maalla, niin, demo, niin väestön kannalta kuin maantieteellisestikin pienellä maalla. Ja tässä on valtaisia haasteita, eritoten ympäristökysymyksiä, jossa instituutiot, lainsäädäntö ja mekanismit muuttuvat jatkuvasti. Me olemme tunnistaneet nämä haasteet ja ryhtyneet toimiin varmistaaksemme mahdollisuuksiemme mukaan sen, että järkevästi puheenjohtajakaudella voimme näitä asioita viedä eteenpäin. En nyt mene yksityiskohtiin tässä, mutta haluaisin kuitenkin tuoda esille muutamia mielestäni tärkeitä seikkoja. Ensinnäkin kestävän kehityksen osalta ja ajatellen muita kansainvälisiä yleisiä, yleisiä kysymyksiä, ympäristö, energia ja ilmastonmuutos kysymysten ministerit ovat Kyprokselta ja Kreikalta jo tavanneet toisensa. Meillä, me olemme käsitelleet myös muita tärkeitä kysymyksiä, kuten biodiversiteettiä. Ja olemme myös tässä keskustelleet tästä Tanskan ympäristöministerin kanssa. Meillä on ministeritasolla merkittäviä, merkittäviä sopimuksia tässä – Kolmanneksi ajattelen sitä suurta merkitystä ja huolimatta siitä valtaista paineesta, jota tähän asiaan kohdistuu, olemme päättäneet, että monimutkainen kansainvälisten neuvottelujen kysymys ilmastokysymyksissä, tätä tulee johtamaan kyproslainen tiimi, jossa on joitakin ulkomaisia asiantuntijoita mukana – me olemme tavanneet useita Euroopan parlamentin jäseniä ja tämä on mahdollistanut sen, että olen huomannut, että meillä on todellista yhteistyöhenkeä ja yhteinen näkemys tulevaisuudesta samoin kuin keskinäistä kunnioitusta ja halua kuunnella toisiamme. Me olemme usean, otteneet voineet, usean otteeseen voineet huomata, miten paljon eri jäsenten välillä on keskinäistä kunnioitusta Euroopan unionissa. Eri toimielinten välillä on myös tätä kunnioitusta. Ja minä tulen tekemään kaikkeni, jotta yhdessä me voimme edelleen rakentaa ja muotoilla Euroopan unionin tulevaisuutta riippumatta niistä suurista paineista, joita kriisin hallinta aiheuttaa ja toivottavasti työtämme johdattaa yhteinen viisaus. Neuvoston työssä minua johdattaa avoimuuden ja objektiivisuuden näkymät, mutta minä en halua olla mikään puolueeton tarkkailija tulevina kuukausina. Minä haluan löytää kaikkien välille, kaikkien kesken yhteisen maaperän niin, että voimme vastata suuriin haasteisiin, mutta haluan myös suhtautua vaatimattomuudelle näihin suuriin haasteisiin. Minulla on lupauksia, joihin minun täytyy vastata ja pitkä tie vielä kuljettavana. Haluaisin kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja, tästä mahdollisuudesta puhua teille. Ja nyt on minun vuoroni sitten kuunnella teitä, ottaa vastaan kysymyksen ja vastata niihin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Vielen Dank, Herr Minister, für die Monet kiitokset herra ministeri tästä alustuksesta ja siitä, että esittelitte ohjelman, jota voimme odottaa tulevien kuuden kuukauden aikana Kyproksen puheenjohtajakaudella. Myöskin mitä tulee sisäiseen ja ulkoiseen ulottuvuuteen puheenjohtajakaudella, jota selvittelitte, niin ehkä on hyvä, että kun teemme yhteistyötä, niin Rion jälkeen on sitten seuraava suuri konferenssi, josta olemme selvillä, että Euroopalla on kansainvälinen vastuu. Euroopalla on kansainvälinen vastuu siitä, miten me maailmassa saisimme aikaan parempaa ympäristöpolitiikkaa ja miten voisimme luoda parempaa maailmaa ja miten myöskin ilmaston suojelu kuuluu teidän puheenjohtajakautenne ohjelmaan. Ja aloitetaan niin kuin perinteisesti koordinaattoreista ensinnäkin Karl-Heinz Florens EPPstä ja sen jälkeen Rova Herra neuvoston puheenjohtaja ja ministeri, olen hyvin suurella ilolla kuunnellut teidän hyvin kunnianhimoista puhettanne. Täytyy rehellisesti sanoa, että te olette minulle numero 46. Olen kokenut jo hyvin monia puheenjohtajuuksia ja paljon on toiveita, mutta teidän puheenne teki suuren vaikutuksen. Minun neuvoston puheenjohtajan ei tarvitse taputtaa pelkästään silloin, kun komissio tekee jotakin uutta, vaan he pystyvät valitsemaan myöskin – silloin, jos jäsenvaltiot eivät yhdessä toteuta sitä, mitä me yhdessä olemme päättäneet. Tämä on tällainen ikivanha ajatukseni minulta ja haluaisin kuulla, että miten te tulette käsittelemään niitä maita, jotka eivät ole vuosien ajan toteuttaneet yhteisiä, yhteisesti sovittuja sääntöjä jätepolitiikan alalla tämä on todellakin katastrofi ja toteuttaminen on kaaosta. Kukaan ei noudata yhteisiä kriteerejä. Miten tulette tässä eh, toimimaan? Minä tiedän, että komissio valvoo lakien toteuttamista, mutta kun te olette neuvoston puheenjohtaja, niin että kaikki saisimme yhdessä toteutettua sen, mistä me yhdessä kaikki kolme instituutiota olemme päättäneet. Kiitoksia, Roy herra Luland. Seite herzlich willkommen. Niin, tervetuloa ympäristövaliokuntaan, herra ministeri. Puheenjohtajamme Grote oli hyvin vaikuttunut, kun kävimme maassanne epämuodollisessa neuvoston kokouksessa. Ja kaikki puheenjohtajavaltion edustajat tulevat tänne ja heillä on hyviä tarkoituksia ja hyviä tavoitteita – ja mehän tuemme teitä ja toivottavasti osa myöskin sitten niistä toteutuu. Oli hyvä se, mitä sanoitte siitä, että EU on oltava edelläkävijä kestävän kehityksen alalla. Rion konferenssissa se oli ihan kouruun tuntuvaa, että koko maailma odotti, että tämä suuri muodonmuutos vihreään talouteen kestävään talouteen sitten toteutetaan – ja että Euroopalla oli siinä erityinen vastuu historiaa ajatellen. Ja siksi emme voineet odottaa, kunnes kaikki muut tekevät jotain, vaan meidän täytyy olla edelläkävijöitä. Eli kestävyys oli Riossa tärkeä teema. 2001 EU:ssa oli kestävyysstrategia, joka sitten meni jotenkin vain roskikseen. Ja kysyisin teiltä, tartutteko Rion jälkeen aloitteisiin, jotta voitaisiin elvyttää tätä kestävyysstrategiaa. Meillä on paljon uusia etikettejä, mutta kolmikantaneuvotteluissa kestävyys ekologisesti ja sosiaalisesti on nyt kadonnut. Te puhuitte seitsemännestä ympäristön toimintaohjelmasta. Kuusihan on nyt päättymässä. Ja tässä on pieni väli ennen kuin seitsemäs alkaa. Eli meidän täytyy nyt toimia kiireellisesti, ja tällä kaudella tehän voitte jo miettiä ensimmäisiä painopistealueita. Ensinnäkin, mitä tulee puutteisiin, joista puheenjohtaja Florence puhui. Nehän ovat suuria ongelmia. Eli meillä on paljon lakeja, joita ei panna täytäntöön. Ja sitten tämä synteesi, eli kaikki tavoitteet ja niillä pitäisi olla yhteinen nimittäjä, eli kestävä kehitys ja se on toteutettava seitsemännessä ohjelmassa. Ja nyt odottelemme jännittyneitä sitten tätä edistysraporttianne. Sitten meillä on nyt talouskriisi ja ympäristöpolitiikka jää hiukan sivuun. Te olette puhuneet eurooppalaisen ohjausjakson vihertämisestä, se on tärkeää. Ja myöskin EUn budjettia pitäisi vihertää. Parlamentti on usean kertaan vaatinut, että myöskin budjettipolitiikassa meidän täytyy heijastella kestävää kehitystä ja monivuotisissa rahoituskehyksissä ja myöskin vuoden 2013 budjetissa. Teillä on siinä hyvin merkittävä rooli. Kiitos. Thank you. Chris. Kiitoksia ja sitten Chris Davis. Thank you, Chairman. Minister. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, te tiedätte. Niin täällä olen. Te tiedätte, että päästökauppajärjestelmällä on edellä, edessään tällä hetkellä hyvin vakavia ongelmia, koska kauppaa varten on lupia liikaa ja hinta on liian alhainen, jotta voitaisiin saada eteenpäin alhaisen hiilentason investointeja. Ja energiasektori vetoaa komission, että ryhdyttäisiin korjaaviin toimiin ja annettaisiin tietty investointivarmuus investointeja varten, jotka täytyy tehdä. Tiedätte myös, että komissio nyt pohdiskelee Pitäisikö hiilimarkkinat, markkinoita tarkastella uudelleen ja viivyttää lupien myyntiä, jotta saataisiin hintaa korjattua. Te sanoitte, että te haluatte vahvistaa ETS valtiona. Pyydättekö te komissiota nyt tekemään näitä ehdotuksia jotta varmistetaan se, että päästökauppajärjestelmällä voi olla oma roolinsa, jotta voidaan korjata ne ongelmat, joita kauppajärjestelmässä on. Chris, Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia. Kiitoksia ministeri siitä, että kerroitte niin seuraavan puolen vuoden ajalle. Ja mehän odottelemme nyt yhteistyötä kanssanne näissä asioissa. Ja minä olen esit- esittelijänä valvonta-asetuksen osalta, joten haluaisin saada sen nyt, asian nyt päätökseen teidän ja henkilöstönne kanssa. Kolme kysymystä asioista, joista tulee seuraavan puolen vuoden aikana hyvin tärkeitä ja ehkä voitte kertoa niistä hiukan enemmän. Ensinnäkin ilmastonmuutos. Tähän mennessä neuvostossa vähähiilisen toimintasuunnitelman hyväksyminen on estynyt yhden jäsenvaltion takia monta kertaa, ja 26 jäsenvaltiota on tukenut sitä. Ja me tiedämme, että jos puhutaan asetuksesta, niin sitten ei enää ole veto-oikeutta. Mutta tietysti kun neuvoston päätelmät ja yritetään saada tukea suunnitelmalle, niin yksikin jäsenvaltio voi sen vielä estää. Eli mitä aiotte tehdä seuraavan puolen vuoden aikana, jotta voitaisiin edetä Euroopan ilmastonmuutospolitiikassa esimerkiksi, kun ajatellaan 2020 tavoitteita ilmaston osalta? koska jos nyt jälleen torpataan tämä suunnitelma, niin mehän tiedämme, että sitten tämä lukema on 25 prosenttia vuonna 2020. No, Dohan menestys tietysti on tärkeää, jotta voidaan jatkaa Kioton prosessia, ja säännöthän ovat sen suhteen hyvin tärkeitä. Ja yksi ikävä kysymys ovat AAUt. Sehän on taas asia, jonka yksi maa estää, ja jos EU ei ratkaise näitä sääntöjä Dohassa, niin sitten mitään toista sitoumuskautta ei enää ole. Eli miten ratkaisette tämän kysymyksen? Ja sitten myöskin maatalousministeri, nyt kun ollaan tällä ympäristövaliokunnassa, niin sitten yhteisen maatalouspolitiikan vihertäminen, eli 30 prosentin vihertäminen – miten voidaan varmistaa, että siitä pidetään kiinni, kun me keskustelemme nyt yhteisen maatalouspolitiikan tärkeästä uudistuksesta. Kiitoksia. I hold. Ja sitten seuraava. Thank you, Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset teille, arvoisa ministeri. Jos hyvistä aikeista saisi palkinnon, niin varmasti teiltä voimme odottaa hyvinkin paljon. Muutama erityisongelma ja erityinen Kyprokseen liittyvä asia. Haluaisin esittää tästä nyt kysymyksen. Kyproksella on vakava ongelma laittomasta lintujen kiinniotosta. 2,8 miljoonaa lintua jäi 2011 laittomiin verkkoihin. Ja tässä on varsinainen huipuolun nyt. Mitä Kypros aikoo tehdä, jotta nämä lintuansa, kuolemat ja tapahtumat vähenisivät puheenjohtajuuskauden aikana? The first question round and now... Kiitoksia. Ja sitten ministeri, te voitte vastata, alkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλα. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän valiokunnan kaikkia jäseniä näistä hyvin hyödyllisistä ja tärkeistä kysymyksistä. Meidän täytyy tietenkin noudattaa annettua aikataulua ja yritän esittää asiani lyhyesti niin, että pystyn kaikille vastaamaan, jotka ovat kysyneet. Mitä tulee kestävään kehitykseen. Useimma, useatkin jo käsittelivät sitä. On todellakin voimakkaasti kritisoitu Rion konferenssin tuloksia, mutta meille kaikille on myöskin selvää se, että me emme ole yksin tällä maapallolla. Ja sen lisäksi, jos tarkastellaan sitä, kuinka paljon on tarvittu aikaa, jotta 27 jäsenvaltiolla olisi yhteinen kanta, yhteinen linja. Varmasti olisimme halunneet, että konferenssi antaisi mahdollisuuden sille, että olisi enemmän toimenpiteitä, joihin ryhdyttäisiin, mutta konferenssin tulos ei ollut erityisen kunnianhimoinen, mutta se hyväksyttiin kuitenkin hyvänä kompromissina. Mm. Ja tyydyttävää oli myöskin se, että nämä aiheet, eri aiheet ja aiheiden tavoitteet otettiin huomioon niin, että vihreä talous oli esityslistalla ja että ylipäätänsä on ryhdytty keskustelemaan uusista asioista, mutta toisaalta ei oikein ollut tyydyttävää se, että ei pystytty sopimaan YK ympäristöohjelmasta ja kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano näyttää viipyvän ja puheenjohtaja valtio tekee päätelmäehdotukset neuvostolle lokakuun neuvostoon, jotta pystyttäisiin varmistamaan se, että eh, ainakin toteutetaan se, mitä on sovittu. Joulukuun neuvostossa sitten eh, kerrotaan kehityksestä ja se eh, myöskin kansainvälisellä tasolla, mitä edistystä on tapahtunut. Me haluamme kansainvälisellä tasolla viedä eteenpäin institutionaalisia puitteita kestävälle kehitykselle. Kyseessä on täytäntöönpanotoimenpiteet ja, ja lajien monimuotoisuus ja myöskin kestävän kulutuksen puiteohjelma – Täällä myöskin puhuttiin seitsemännestä ympäristön toimintaohjelmasta. Se on yksi Kyproksen puheenjohtajakauden prioriteeteista niiden päätelmien mukaan, mitä eh, heinäkuun neuvostossa tullaan saamaan aikaan, niin Kyproksen puheenjohtajakaudella pyrimme parhaalla mahdollisella tavalla tätä aihetta jatkamaan. Ja on suunniteltu myöskin jatkokeskusteluja ympäristötyöryhmässä ja mm, joulukuussa ympäristöministerineuvostossa on suunnitteilla se, että komission ohjelma esiteltäisiin. Ja jos jo sanoin, että näin on, niin silloin pitäisi myöskin edistyskertomus laatia eh, kesäkuun neuvoston päätelmien pohjalta kuitenkin Horizon 2020 ja sopeuttaminen ympäristömuutoksen ja voimakkaampaa ympäristölainsäädäntöä, niin sitä on toivottu. Ja sitten veden alalla ja luonnonsuojelun alalla, jätteiden hyötykäytön alalla me olemme sitä mieltä, että Tämän pitäisi olla tärkeä väline tavoitteiden saavuttamiseksi ja siirryttäessä vihreään talouteen. Ja lopuksi uskomme, että voi olla hyvää koordinointia myöskin Rion tulosten kanssa, jotta vastaavat toimet eh, ja tavoitteet voitaisiin ottaa myöskin tässä seitsemännessä toimintaohjelmassa huomioon. Ja sitten sitten puhuitte myöskin Dohasta ja ilmastonmuutoksesta. Meidän kantamme Euroopan unionina Dohan konferenssissa on sellainen, että lokakuun ympäristöministerineuvostossa lyödään meidän kantamme lukkoon. Olisi toivottavaa, Dohan tulosten kannalta, että saavutettaisiin sellainen tulos, mikä liittyy toiseen kauteen ensimmäinen tammikuuta 2013 lähtien, jotta saataisiin toinen sitova sopimus viimeistään vuodesta 2015 lähtien ja me pyrimme ohjelmaa viemään eteenpäin niin, että päästöjä vähennettäisiin vuoteen 2020. Sen pitäisi tietenkin olla maailmanlaajuinen pyrkimys. Ja vihreän rahasto pitäisi myöskin toteuttaa. Me olemme valmiit tekemään työtä sen parissa, jotta pystytään etenemään näillä linjoilla niin, että saadaan myöskin rahoitussuunnitelma niin, että voidaan 3,2 äh, miljardia käyttää tähän. Ja me haluamme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, parlamentin jäsenten kanssa, ja otamme parlamentin päätöslauselmat myöskin ähm, tarkkaan huomioon, tutkimme niitä, ja myöskin te varmasti tulette aktiivisesti ja rakentavalla tavalla edistämään unionin panostusta. Me toivomme, että kaikki kehitys tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla ja sitten tiekartta äm, matalahiilisille päästöille. Tämä on tietenkin hyvin suuri haaste. Ja juuri nyt, jos ajatellaan tämänhetkistä taloudellista tilannetta – Kypros on osallistunut aktiivisesti menettelyihin, jotta saisimme tämän ehdotuksen vietyä eteenpäin. Meillä on siinä erilaisia ehdotuksia, joita myöskin on tuettu, ja me tuemme myöskin strategiaa, joka liittyy siihen, että saisimme matalahiilisen talouden toteutettua ja tämän asiakirjan kohdalla ei ole mitään muutoksia tapahtunut, mitä kantoihin tulo, tulee. Öm, ja, öm, kritiikkiä ei tarvita, eikä ole mitään muuta aloitetta suunniteltu, mutta me olemme valmiita jatkamaan poliittisella tasolla keskusteluja ja miettimään sitä, että miten voimme päästä eteenpäin jos jossakin kohdin voidaan todeta muutos kansainvälisessä tilanteessa. Mitä tulee sitten jätteiden hyötykäyttöön, niin eri asetuksissa ja säädöksissä on mainittu erilaisia toimenpiteitä ja määräyksiä – ja komission täytyy huolehtia siitä, että ne toteutetaan. Mutta ennen kaikkea tämä on tietenkin komission prioriteetti ja se on komission velvoite Eli tämä koskettaa enemmän komissiota kuin puheenjohtajavaltiota, mutta me tulemme mahdollisimman paljon tietenkin tukemaan komissiota tässä. Minä olen tietenkin myöskin maatalousministeri ja haluaisin tästä viherryttämispolitiikasta maatalouspolitiikan alalla ensimmäisen pilarin puitteissa sanoa muutaman sanan, Ja niin että tämä liittyy myöskin yhteisen kalastuspolitiikkaan. Mehän puhumme tässä kummastakin politiikan alasta. Ensinnäkin Kypros arvioi, että perusedellytykset ovat hyvin myönteiset ja me tukeudumme Euroopan komission ehdotuksiin. Ja olemme sitä mieltä, että maanviljelijöiden asemaa pitää tukea, mutta kuitenkin ottaen huomioon ne edellytykset, mitkä koskevat maanviljelijöitä, jotta eurooppalaista maatalouspolitiikkaa voidaan viherryttää. Ja sitten yhteisestä kalastuspolitiikasta. Siinä kannatamme myöskin viherryttämistä niin, että kalansaaliiden pitäisi olla sellaisella tasolla, että ne eivät kalavaroja vaaranna. Niin, että pystytään saavuttamaan mahdollisimman hyvät tulokset pitkällä tähtäyksellä. Ja sitten täällä puhuttiin myöskin Kyproksen lintujen laittomasta verkkopyydystyksestä. Kypros tekee kaikkensa, jotta tätä ilmiötä rajoitettaisiin ja jotta loppujen lopuksi myöskin pystyttäisiin torjumaan tätä laitonta lintujen pyydystämistä. Vuosina 2001 ja vuoteen 2011 todettiin yhteensä 3600 lintujen pyydystämistä ja näistä 1700 oli laittomia pyydyksiä ja joskus kyseessä oli myöskin laiton lintukauppa. Ja 20, joskus niitä lintuja myytiin ravintoloihin ja 25 äm, 25 ravintolaa vastaan nostettiin kanne. Ja me olemme myöskin pyrkineet herkistämään suuren yleisön tälle, että laitonta ja tämä on yksi suuri prioriteetti meidän valtiossamme ja myöskin eurooppalaisessa kongressissa, joka järjestettiin lintujen pyydystämisestä, jonka Eurooppa-neuvosto järjesti Larnakassa vuonna 2011. Toista asiaa käsiteltiin tietenkin. Täytyy sanoa, että tätä lintujen laitonta pyydystämistä ei ole pystytty vielä täysin torjumaan ja täytyy kerätä tietoja ja äm, lainsäädäntöä pitää laatia ja suurta yleisöä pitää herkistää asialle. Tämä siis näin yleisesti sanottuna, herra puheenjohtaja. Mikäli haluatte, niin voimme jatkaa vielä tätä kyselykierrosta. Minä mielelläni vastaan vielä muihin kysymyksiin, jos teillä niitä on. Puheenjohtaja, siis vastasiko ministeri tähän minun kysymykseeni? Niin Aikaan tulkkauksesta sitä ei tunnut. Siis kysyin erityisesti, aikooko puheenjohtajan valtio vedota, että komissio varaisi näitä varoja ja vahvistaisi päästökauppajärjestelmää. Gut, wir eröffnen dann No hyvä. Sitten avaamme tämän toisen kyselykierroksen. Estrella ja Brandi. Kvitton Arsenis ensimmäisenä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin todellakin onnitella teitä henkilökohtaisesti ministerin ja puheenjohtajavaltio Kyprosta. Tehän järjestitte erittäin hyvän ohjelman tälle kaudelle ja eilenkin täällä oli hyvä esittely terveyskysymyksistä ja olen iloinen siitä, että ympäristöön liittyvät kysymykset on otettu yhtä vakavasti. Te olette painottaneet tietysti yhteistä maatalouspolitiikkaa ja vastasitte kysymykseen, jonka halusin teille esittää aloitteesta, joka liittyy aineiden käyttöön, jotka ovat vaarallisia, ja sitten metsien sietokykyyn ja esimerkiksi tammeen. Te puhuitte Riosta mitä siellä saatiin aikaan ja mitä ei. Ja faktahan on, että sopimus ei ole kunnianhimojemme tasolla. Meillä on kuitenkin dynamiikkaa ja meillä on epämääräisiä sanamuotoja näiden sitoumusten suhteen. Ja mehän voisimme panna täytäntöön sitä, eli aiotteko tarkastella nyt sitä mahdollisuutta, että EU voisi tehdä aloitteen puheenjohtajakaudellanne, jolla voitaisiin ponnistella näissä kahdessa kysymyksessä. Eli mentäisiin pidemmälle kuin vihreä bruttokansantuote, otettaisiin jotain uusia indikaattoreita ja luotaisiin kansainvälinen ympäristövirasto. Kiitos. Monet kiitokset Kriton Estrella. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitokset teille herra ministeri tästä erittäin selvästä esityksestänne Kyproksen puheenjohtuskauden ohjelmasta. Haluaisin myös nähdä päättäväisyyttä, kun viette hyvän lopputulokseen näitä merkittäviä tehtäviä. Kollegani Jo Lainen tuossa jo viittasikin Rion, Rio plus 20 konferenssin lopputuloksiin, jotka eivät ole tyytyväisiä. Myös ministeri viittasi näihin vastauksissaan. Toivoisin kuitenkin, että hyödyntäisimme näitä ympäristökonferensseja ja, mutta niiden lopputulokset eivät ole olleet mitenkään tyydyttäviä. Viimeisimmät ilmasto huippukokoukset, hyvä kun niistä saatiin yleensäkään mitään tuloksia. Ne olivat todella epäonnistuneita. Rio plus 20 jäi hyvin kauas odotuksista. Ilmastonmuutos on todellisuutta, samoin kuin maapallon lämpeneminen. Aavikoituminen lisääntyy jatkuvasti. Erilaiset ekojärjestelmät tuhoutuvat. Tätä on myös nähtävissä. Ja tässä mielessä ottaen huomioon myös sen, että pian järjestetään siis lokakuussa tämä biodiversiteettikonferenssi ja haluaisinkin kysyä ministeriltä, mitä odotuksia on nyt tästä seuraavasta biodiversiteettikonferenssista. Uskotteko, että merkittäviä edistysaskelia saadaan aikaiseksi eh, verrattuna Nagojan, huippuko, huip, Nagojan konferenssiin, vaiko siirretäänkö ratkaisuja tälläkin alalla, ottaen huomioon nämä ongelmat, jotka meitä huolestuttavat? Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri sitä, että olette nyt paikalla ja piditte tämän puheenjohtajakauden ohjelman esittelyn. Kysyisin Rion konferenssista. Me kaikki täällä olemme pettyneitä lopputuloksiin, Rion loppuohjakirjaan. ja voimme päätellä, että monenvälinen ylhäältä alaspäin lähestymistapa ei nyt toimi sillä tavalla kuin olisimme toivoneet. Euroopan unionin täytyy ehkä muuttaa strategiaansa maailmantalouden vihertämisen suhteen ja uskon, että meillä pitäisi olla paljon käytännönläheisempi lähestymistapa ja meidän tulisi keskittyä paljon enemmän muihin politiikan aloihin. Yksi niistä on kehityspolitiikka ja toinen kauppapolitiikka. Kummallakin saralla EU on erittäin voimakas tekijä maailmassa ja kysyisin, oletteko te valmiita tekemään ehdotuksia ja saamaan kolleganne vakuuttuneeksi kehityspolitiikasta ja kauppapolitiikasta ja että otettaisiin mukaan ilmasto ympäristöhuolenaiheet paljon enemmän näissä politiikoissa. Eli kahden välisiä kauppasopimuksia käytetään hyväksi, käytämme kehityspolitiikkaa hyväksi. Voidaksemme auttaa muita maita vihertämään talouttaan. Kiitos. Krista Klaas. Krista Klaas. Kiitoksia, herra ministeri. Kyproksen puheenjohtajuus on valmistautunut varsin hyvin ja toukokuussa teidän kauniissa maassanne pystyimme myöskin toteamaan itse sen, että olette hyvin valmistautunut. Nyt kun puhutte itse maataloudesta ja sanotte, että te tuette yhteistä maatalouspolitiikkaa periaatteessa, suhtaudutte myöskin positiivisesti viherryttämispolitiikkaan, jos nyt kun olen katsonut teidän maassanne, niin on näin, että teillä on hieno maatalouspolitiikka, tuotatte myöskin oikein hyviä hedelmiä, mutta mitä sitten tulee tähän ecological forest, niin me tulkitsemme sen niin, että nyt ekologisesti eh, laitettaisiin kesannolle sellainen pinta-ala, mitä nyt on käytössä. Eli Tuletteko te komissaarin kanssa nyt toimimaan yhdessä niin, että saisitte järkevän ö, kokonaistuloksen ekologisella alalla yhdessä meidän kanssamme, koska nämä ovat asioita, joita tulevaisuudessa pitää saavuttaa. Ja tuleeko neuvoston puheenjohtajuusvaltion edustaja keskustelemaan tästä myöskin? Ja sitten LULUCF, josta puhut, UNCCF, josta puhuttiin eilen – Lulu, se F, josta puhuttiin niin eilen, niin mitä tulee maankäyttöön ja maankäytön muutokseen ja metsätalouteen, niin tuletteko myöskin käsittelemään peltoviljelyä ja sitten kysyn, että oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että tähän liittyy paljon byrokratiaa, ja loppujen lopuksi maatalouden ja ympäristön kohdalla tästä tulee äh, nollasumma laskelma. Ja nyt kysyn, että kannattaako tämä ponnistelu vai pitäisikö tähän heti luopua maataloudessa? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Belje, olkaa hyvä. Merci, monsieur le Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Herra ministeri, minäkin haluaisin kiittää kollegojen tavoin teitä painopistealueiden esittelystä ja olen hyvin iloinen siitä kunnianhimosta, jota te olette esittänyt ympäristökysymyksissä Kyproksen puheenjohtajuuskaudella. Allekirjoitan itsekin tämän toisen kysymyskierroksen samassa hengessä kuin mitä täällä on esitetty Rio plus 20 tuloksista. Ne olivat pettymys, mutta välittömästi tämän jälkeen on 11 sopimusosapuolten kokoontuminen biodiversiteettikonferenssin puitteissa. Te totesitte, ja minä haluaisin tässä vaiheessa vain kysyä teiltä hieman tarkennusta näihin kolmen seikkaan. Mikä on Euroopan unionin kanta neuvoston esittämänä? Millainen määritelmä teillä on unionin kannasta? Mitä kunnianhimoja on? Ja sitten Nagojan pöytäkirjaan liittyminen. Te olette puhuneet äh, lainsäädäntöpaketista ilman, että puhuitte mitään aikataulusta. Sitoudutteko te puheenjohtajakaudellanne ratifioimaan kuudessa kuukaudessa Nagojan yli pöytäkirjan niin, että mahdollisimman nopeasti voidaan tämä sitten panna myös täytäntöön. Sitten rahoitus, rahoituksen saaminen. Aiotteko käynnistää keskustelun uudesta rahoitus, uusista rahoituslähteistä samoin kuin julkisen avun ehdoista ja ehdoista ajatellen äh, sellaisen rahoituksen poistamista, joka vaarantaa äh, ympäristön ja yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan tavoitteet. Pystyykö Euroopan unioni jo sitoutumaan jonkinlaiseen rahoitukseen? Tämä olisi tärkeä asia. Sitten tämä kolmas äh, tavoite, eli biodiversiteettiä haittaavan rahoituksen poistaminen. Haluaisin myös kysyä, mikä on teidän kunnianhimon tasonne näin Rion kokouksen jälkeen ajatellen meriympäristöä? Jatkuvastihan tulee myös esille äärimmäisen tärkeä kysymys biodiversiteetin kannalta. Oletteko te valmis aloittamaan puheenjohtuskaudellanne keskustelun puitedirektiivistä maaperän osalta? Sofi Okoni. Kiitoksia sitten Sofi Okoni. Merci, monsieur le président, monsieur le... Kiitoksia puheenjohtaja, herra ministeri, hyvät kollegat. Minulla on nyt kaksi eri aihetta, joista haluaisin puhua. Ensinnäkin kohesiopolitiikka ja aluepolitiikka. Ympäristövaliokuntahan on tehnyt lausunnon tästä aiheesta ja minä olin siinä valmistelijana. Lausunnossa ehdotin, että kohesiopolitiikka ja aluepolitiikka vastaisi infra, infrastruktuurien yhteisrahoituksesta. Ja kyseessä on vesien puhdistaminen, varsinkin niissä jäsenvaltioissa, joissa vesiinfrastruktuurit ovat vanhoja. Näin on esimerkiksi Ranskassa, mutta muissakin jäsenvaltioissa. Ja esimerkiksi pohjavesi ja vesi, jota sitten tulee kansalaisten hanoista, vesihukka saattaa olla 40-50 prosenttia johtuen siitä, että infrastruktuurit ovat niin vanhoja. Mutta kun ajatellaan nyt julkista rahoitusta, niin nyt alueyhteisöjen ja kuntien tai jopa jäsenvaltioiden on vaikea kustantaa näiden infrastruktuurien uudistamista. Ja kohesiopolitiikassa pitäisi nyt sitten Federin kautta vastata osaltaan näiden vesiinfrastruktuurien rahoituksesta. Sitten elektroliikkuvuus. Kestävässä kehityksessähän ollaan kehitetty sähköautoja, eli kaupunkiautoja. Nehän ovat hyvin toimineet, mutta niistä ei puhuta. Mutta mitä sitten tulee pitkän, pitkien matkojen autoihin, sähköautoihin, niin tähän meidän pitäisi nyt muuttaa eurooppalaista aluetta ja meidän pitää muuttaa näitä sähköakkuja ja se on hyvin kallista. Ja sähköautojen osalta, jotta tämä asia saataisiin toimimaan, niin Euroopan pitäisi rahoittaa ja antaa apua sähköautojen kehittämiselle. Ne ovat minulle kaksi tärkeää asiaa ja haluaisin näihin asioihin tukea neuvoston puheenjohtajavaltiolta, koska en ole vakuuttunut siitä, että jäsenvaltiot ovat taipuvaisia rahoittamaan osaltaan tämän tyyppisiä hankkeita. Luotan teihin. Tämä asia hyväksytään huomenna, kun tästä äänestetään aluekehitysvaliokunnassa ja se menee sitten pian jo neuvoston käsiteltäväksi. Eli me tarvitsemme teidän tukeanne. Vesiinfrastruktuurit ja sähköautot ovat äärimmäisen keskeisiä asioita – ja sitten ihan lopuksi vielä kohesiopolitiikasta. Ja aluekehitysvalikunnassa hyväksyttiin myöskin se, että kaikki urheiluvälineet myöskin saisivat kohesiopolitiikasta yhteisrahoitusta. Urheilu liittyy kansanterveyteen. Tämähän on myöskin kansanterveydestä vastaava valiokunta. Ja tarvitsen näissä asioissa teidän tukeanne ja haluaisin kuulla teidän kantanne. Sitten vielä toinen kysymys eli viiniköynnösten istutusoikeus. Se on tärkeä aihe. Viiniköynnöksethän ovat kuuluneet kiintiöjärjestelmään, ja kun neuvoteltiin aikaisemmin yhteisestä maatalouspolitiikasta, silloin kumottiin nämä kiintiöt, ja niitä pitäisi sitten noudattaa vuodesta 2015, eli kyse on viinitaloudesta. Tämä on suuri ongelma, koska viinitaloudessa on kysyntää ja tarjontaa, eli tuotantoa ja kulutusta. Ja nämä kiintiöt ovat tärkeitä viinitaloudessa. Mehän olemme nähneet, mitä vapauttaminen on tehnyt esimerkiksi maidon osalta. Maito alahan on täysin romahtanut, emmekä halua, että tässä käy samalla tavalla. Eli me tarvitsemme tukeanne ja Kyproshan on yksi jäsenvaltioita, joka ei ole allekirjoittanut tai ei ole vielä allekirjoittanut tai tukenut sitä ajatusta, että palautettaisiin viiniköynnysten osalta nämä kiintiöt. Eli onko tämä ehkä unohtunut teillä vai onko tähän jokin perusteltu syy ja jos näin on, niin mikä se syy sitten on, koska odotamme teidän tukeanne tässä kärsimättöminä. Kiitos. Sofi Okoni. Kiitoksia Sofi Okoni. Ja minä ihmettelinkin jo, jos tätä kysymystä ei olisi tullut. Richard Seber, Blueprint mietinnöstä, Footprintista ja niin edelleen, joten Richard Seber viimeiseksi, mutta ei vähimmäisenä. Mitä Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää vettä koskevan kysymyksen. Herra ministeri, olette nyt tiiviissä yhteydessä, mitä tulee tähän näihin mm, prioriteerisiin eh, substansseihin vedessä. Eh, me tiedämme, että neuvostossa asiasta on eri kantoja, mutta me tiedämme, että eh, vesipuitedirektiivin kautta meidän, meillä on velvollisuus saavuttaa hyvi, hyvää veden taso vuoteen 2015 mennessä. Ja nyt sitten haluaisin kysyä, että mitä ehdotuksia tähän pitäisi vielä ottaa huomioon. Ehdotuksenne on teidän pöydällänne ja myöskin parlamentissa keskustellaan tästä. Ja monissa jäsenvaltioissa vastustetaan kovasti esimerkiksi lääkkeitä ja sitten normole, no, luonnollisia hormoneja. Minä haluaisin kuulla teidän kantanne neuvoston puheenjohtajana, että kuinka laajalti näette kompromissimahdollisuuksia tässä kysymyksessä, jossa ryhmä on hyvin jakaantunut niin, että voisitte vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että jätetään nämä lääkkeet tähän ehdotuksen mukaan, koska ympäristöllä ja biologialla on vaikutusta myöskin ihmisen terveyteen. Uskeakseni edut ovat oikein, pitää vaakakuppiin panna myöskin nämä edut. Ja nyt haluan kuulla, että haluatteko vakuuttaa jäsenvaltiot tai onko niin, että nämä kolme aineista ei teidän mielestänne kuulu näihin ensisijaisiin aineisiin. Kiitoksia Rikat Siivää. Yksi kysymys jäi vastaamatta ensimmäiseltä kyselykierrokselta ja sitten pyydän, että vastaatte myöskin näihin toisen kyselykierroksen kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Niin todellakin herra Davisin kysymys hän jäi vastauksetta. Mitä tulee näihin AAU-hun, olen yhtä mieltä siitä, että ongelma yhä on olemassa. Jotkut pitävät näitä ää, ainesosina, ne ovat hyödyllisiä. Ja no, meidän täytyy päästä hyvin nopeasti tästä asiasta yhteisymmärrykseen. Me odotamme tässä komission ehdotusta, jotta voimme mennä eteenpäin omien aloitteidemme suhteen mutta kuten esityksessäni jo mainitsinkin, kaikin tavoin meidän täytyy suojella päästöoikeusjärjestelmää hinnalla millä hyvänsä. Ei tässä pidä pyyhettä heittää kehään. Tehän viittasitte Rioon ja minun täytyy todeta, että tänä päivänä työryhmässä, ympäristötyöryhmässä me olemme aloittaneet Rion kokouksen tulosten arvioinnin. Me odotamme, että tämä työryhmän työ saatetaan loppuun syyskuun aikana ja me tulemme tärkeään asemaan asettamaan nämä kaksi herra Arsenisin mainitsemaa kysymystä. Täydentävät toimet ja kansainvälinen puitteisto, jotta voidaan päästä hyvään lopputulokseen. Sitten luonnon monimuotoisuusstrategia. Puheenjohtaja valtiona me tulemme tukemaan kansainvälisiä maailmanlaajuisia ponnisteluja, mutta myös eurooppalaisia ponnisteluja, jotta voitaisiin pysäyttää luonnon monimuotoisuuden katoaminen. Intian konferenssissa tullaan käsittelemään tätä kysymystä, mutta myös resurssien liikkeelle saantia. Euroopan unioni on asettanut tavoitteita vuodelle 2020. Kysymys ei ole pelkästään luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisestä, vaan sen palauttamisesta. Me tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja Kyproksena me haluamme vahvistaa vielä ja viedä eteenpäin näitä ponnisteluja. Rahoituksen osalta on uusia aloitteita. Kaikkihan te tiedätte, että asiat aina palautuvat rahoituskysymyksiin ja täytyy tunnustaa, että kun te puhuitte kansainvälisistä konferensseista, joista ei saada tuloksia, niin tiedätte oikein hyvin, että tällaisten, no en nyt sano epäonnistumisten, mutta tällaisten hyvin laihojen tulosten takana on rahoitukselliset syyt. Uusi aloite rahoituksen tarkastamiseksi LIFE-ohjelmalle, se saa täyden tuen puheenjohtajavaltiolta. Tietysti tämä ei riitä biodiversiteettitarpeiden tyydyttämiseksi ja tämänpä vuoksi minä jo totesinkin tuossa, että me tuemme rahoitusta YMP-politiikasta, YMPn vihertämistä. Tässä tämä on aivan äärimmäisen tärkeä kysymys, koska viittasin tuossa kalastukseen, niin tämän uuden lainsäädännön kautta me voimme myös tukea ja suojella meriympäristöä. Te mainitsitte täällä prioriteetti osat vesien osalta. Me olemme tehneet työtä sen eteen, että saisimme luettelon näistä ainesosista. Haluaisimme saavuttaa tästä yhteisymmärryksen ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentin kanssa. Tietystikin hyvin nopeasti täytyy toimia tässä, koska tämä on kaikkien etujen mukaista. Haluaisin kiittääkin, kiittää esittelijää aikataulujen muutoksesta. Tämä antoi meille hieman enemmän aikaa tarkastella näitä kysymyksiä, hyvä puheenjohtaja, niin että voisimme sitten saada toteutettua yhteiset tavoitteemme. Me ryhdymme nyt tarvittaviin muutoksiin, jotta voimme löytää kompromissiratkaisuja kaikista hankalimpiin kysymyksiin. Sellaisia ratkaisuja, jotka suuri enemmistö voisivat hyväksyä niin jäsenvaltioista kuin Euroopan parlamentissakin. Unohtamatta tietenkään sitä, että näiden ratkaistujen avulla voidaan myös varmistaa ympäristön suojelu. Oikein hyvin ymmärrän, että on sellaisia kysymyksiä, joihin tullaan kiinnittämään, kiinnittämään erityishuomiota. Yksi näistä on lääkkeet ja lääkenomaiset ainesosat tässä luettelossa, mutta jotkut jäsenvaltiot ovat myös huolissaan valvonnan kustannuksista. Ja täytyy varmistaa se, että nämä kustannukset eivät ole aivan taivata hipovia. Jos tässä tarkastelussa nyt ei päästä sitten yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa, enhän minä tätä tietenkään toivoa, että näin kävisi, mutta joka tapauksessa me yritämme saada aikaiseksi neuvostossa poliittisen sopimuksen asiasta joulukuussa. Täällä mainittiin myös vihreä kehitys. Hyvä puheenjohtaja. Meille vihreä talous on osa kestävän kehityksen ponnisteluja. Ja todellakin se täytyy ottaa huomioon kaikissa ulottuvuuksissaan, taloudellisessa, yhteiskunnallisessa ja ympäristöulottuvuudessaan. Ja tietystikin siirtyminen vihreään talouteen tarkoittaa myös koordinoituja toimia. Arvoisa puheenjohtaja, meidän täytyy kyetä myös ottamaan muita tällaisia vihertämispolitiikkoja mukaan, energia, raaka-aine, maatalous, kalastuspolitiikka ja niin edelleen. Jos ihmisten käyttäytyminen ei kuitenkaan muutu, niin asioita on hyvin hankala muuttaa. Ihmisten käytösmuutoksella me voisimme todella vastata ja puuttua syihin. Miksi meillä ei ole vihreää taloutta? Te puhuitte vaaditusta rahoituksesta, että voitaisiin ö, muuttaa. Esimerkiksi te puhuitte Ranskan ö, vesijohtoverkoston ja infrastruktuurien ö, ongelmista ja sähköautoista. Viime kokouksessa me myös puhuimme vahvasti rahoituksesta, jolla rahoitetaan ilmastonmuutospolitiikkaa. Tässä esimerkiksi sähköautot ovat yksi tapa sopeutua muutos, ilmastonmuutokseen ja me mietimme näitä erilaisia rahoitusmalleja eri toimille. Meidän ei pidä odottaa kuitenkaan, että eurooppalainen talousarvio kattaa kaikki muutokset, eikä jäsenvaltioiden kai pidä niitä kattaa, vaan myös yksityisen sektorin täytyy investoida. Tässä tarvitaan yhteistoimintaa julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tässä täytyy olla ö, teollisuuden investointeja, mutta myös esimerkiksi vakuutussektorin investointeja. Ei Euroopan unionin talousarviolla kaikkia näitä äh, kysymyksiä ratkaista. No niin, puheenjohtaja, olen yrittänyt vastata mahdollisimman moniin kysymyksiin, jotka täältä kirjasin ylös. Jos kaikki puhujat eivät ole tunne saaneensa vastausta kysymyksiin, niin tämä ei ole ollut mitenkään tarkoituksellista. Kyllä minä voin vielä jatkaa vastaukseen. Kiitos. Herra ministeri, ihan haluaisin näin aluksi kiittää teitä siitä, että olette täällä puhunut ja vastannut kysymyksiin. Tämä oli hyvin laaja kenttä, mitä teidän ohjelmaanne tulee. Minua miellyttää tämä horisontaalinen lähestymistapa, jota seuraatte toisaalta ilmastonmuutos, mutta yhdistettynä myöskin vesipolitiikkaan. Tämä, nämä eivät ole yksittäisiä tapahtumia, vaan nämä politiikat kuuluvat yhteen. Ja kerroitte myöskin omia kantojanne YK-konferenssista ja siitä, että miten tulevaisuudessa voimme kansainväliset tehtävämme hoitaa. Minä uskon, että valiokunnassa meidän täytyy vielä myöskin määritellä tämä. Me, meillä on suuria odotuksia tästä konferenssista, mutta miten voimme ne täyttää kaikki vaatimukset, mutta kyseessä ei ole pelkästään ympäristökonferenssi, joka pidettiin, vaan kyseessä oli kestävän kehityksen konferenssi. Ja ehkä mm, joillekin muille taas sosiaaliset kysymykset ovat tärkeämpiä kuin ympäristökysymykset, ja meidän täytyy tässä kohdin tasapainotella, että miten me otamme kantaa kansainvälisten kumppaneidemme kantoihin. Te ette ole mikään neutraali kumppani, ette voikaan olla neuvoston puheenjohtajana. Ja e, tietenkin puhe, e, puheenjohtajakauden alussa kaikki on aina miellyttävää meille, mutta e, sitten kun puhut, puhuttiin tästä viherryttämisestä, niin joskus on äm, niin, että asioista pitää keskustella pidempään ja täytyy odotella ennen kuin saadaan tuloksia. Ja minä, minun täytyy sanoa, että tämä Euroopan parlamentti kulkee TGV vauhdilla lainsäädännössä ja joskus on neuvosto sellainen, joka toimii vain paikallisunien nopeudella. Kuten sanottua, niin TGV-parlamentissa me olemme hyvin nopeita, mutta me tarvitsemme myöskin paljon lainsäädäntöä pitäkää tulevien kuuden kuukauden aikana ja sen jälkeenkin kantanne ympäristöministerinä ja myöskin maatalousministerinä. Ja kun te istutte maatalousministerin pallilla, niin ajatelkaa aina tätä maatalouspolitiikan viherryttämistä. Ja sitten kertokaa myöskin valtiovarainministereille, että tarvitsemme rahaa siihen. Me voimme tehdä kaikkein mukavimpia päätöksiä ja ryhtyä kaikkiin hankkeisiin, mutta jos sitten määrärahat kaikki leikataan ja saadaan vain minimimäärä määrärahoja, niin me emme pysty toteuttamaan politiikkaamme eikä toimenpiteitä. Ja siksi uskon, että meille on etua siitä, että te olette sekä maatalous- että ympäristöministeri joskin ympäristöpolitiikka on teille pääaiheena. Ja sitten tärkeää on se, niin kuin puhuttiin täällä, että ihmisten käyttäytyminen on sellaista kuin se on. Ja tässä uskon joskus, ajatellen kaikkea kolmea toimielintä, niin pitäisi politiikkaa paremmin selittää, että miksi toimimme näin juuri Euroopan tasolla. En tiedä, onko aina aikaa siihen, mutta minusta tuntuu, että tulevaisuudessa meidän pitää kiinnittää huomio siihen, että ihmisten kanssa pitää keskustella asiasta enemmän, koska vain sitä kautta voimme ihmisten käyttäytymistä muuttaa. Minä toivotan teille paljon voimia ja sietokykyä ja onnea ja menestystä puheenjohtajakaudellanne. Minun täytyy sanoa, että se mitä olen kokenut, niin olette hyvin valmistautuneet tähän, mutta niin monta puheenjohtajuutta kuin onkin hyvin valmisteltu, niin vasta viimeisenä päivänä tulokset mitataan ja koko miehistön täytyy toimia hyvin. Minä tiedän, että teidän neuvoston puheenjohtajakaudellanne miehistönne on hyvin valmistautunut. Minä toivotan teille siis paljon onnea ja menestystä puheenjohtajuudellenne. Kiitoksia. Thank you απλώς κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ξαναναφέρω ότι τον Νοέμβριο θα έχουμε... Niin, unohdin mainita, että marraskuussa on vielä konferenssi Kyproksella ja olisimme erittäin ylpeitä ja kunnioitettuja siitä, jos te ja muut parlamentin jäsenet tulisitte paikalle. Ja puheenjohtaja on täysin selvää, että kun te tarvitsette minua täällä valiokunnassa, niin minä olen valmis tänne tulemaan. Dank und... No monet kiitokset ja kuten sanottua, onnea ja menestystä. Ja nyt sitten ryhdymme taas noudattamaan esityslistamme. So, nach einer... No niin, tämä oli siis neuvoston puheenjohtajan alustus ja esitys ja nyt jatkamme omia toimintojamme. Ja tässä on nyt sitten kyseessä konkreettinen lainsäädäntö, eli käsityslistan kohta 16 merellä tapahtuvan öljyn ja kaasun etsinnän, hyödyntämisen ja tuotannon turvallisuus. No, jokainen varmaan ymmärtää tällä jotakin. Tämä on hyvin lyhyt ja täsmällinen otsikko. No niin, nyt kun sitten tästä aiheesta puhuttiin ja tästä politiikasta, niin saattaa olla, että tämä ei ihan oikein tämä otsikko nyt tähän sovellu, mutta nyt puhutaan asiasta ja nyt sitten ryhdytään keskustelemaan. Ja Kriton korvaa täällä tänään. Esittelijän Kriton, ole hyvä. Thank you very much. Uh, I will be... Kiitoksia puheenjohtaja. Luen herra Paletskisin tekstin, joka valitettavasti hän ei siis päässyt tänne kokoukseen. Modernissa yhteiskunnassa yritykset tutkivat uusia kaasu- ja öljylähteitä käyttäen uutta teknologiaa. Usein kuitenkin pyritään säästöihin jopa uhkaamalla perusturvallisuutta. Joskus tämä johtaa katastrofaalisiin ympäristöonnettomuuksiin, esimerkiksi Meksikon lahdella. Tässä täytyy tehdä kaikkensa, jotta tällaiset tapahtumat voidaan estää tulevaisuudessa. Herra Paletski sanoo myös, että hän pitää tätä komission ehdotusta hyvänä välineenä, jotta voidaan vahvistaa tarvittavia turvallisuusstandardeja Euroopan unionissa. Mutta herra Paletskis on sitä mieltä, että useita tarkistuksia tullaan esittämään, joiden kautta voidaan vahvistaa tätä ehdotusta ja voidaan varmistaa se, että saadaan aikaiseksi muutosta. Paletskis haluaisi hieman korostaa muutamia seikkoja, jotka ovat kaikista suurimpia ristiriitoja tässä ehdotuksessa. Komissio haluaa tästä lainsäädännöstä suoraan sovellettavissa olevan asetuksen kaikissa jäsenvaltioissa. Teollisuuden edustajat ja monet jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että direktiivi olisi parempi lainsäädäntömuoto tässä. Paletskis kuitenkin panee merkille, että aikaisemmassa ITRE-valiokunnan keskusteluissa keskustelun ydin oli nimen nimenomainen kysymys. Herra Paletskisin lausunto ja STn kanta tähän kohtaan on se, että tuetaan komission kantaa, sillä uskomme, että asetus auttaisi meitä saamaan koko Euroopan unioniin tasavertaisen pelikentän. Muuten meidän täytyy saada aikaiseksi sellainen lainsäädäntöehdotus, joka, jolla varmistetaan Euroopan unionin kansalaisten turvallisuus ja terveys ja meren, meriympäristön maksimisuojelu myös öljyn ja kaasun poraustoiminnan aikana. Tässä tarvitaan jäsenvaltiolta myös tarvittavat rahoitustakuut, joilla voidaan kattaa Ähm, suuronnettomuuksista, esimerkiksi puhdistustoimet. Me uskomme, että tämä on EUn ympäristölainsäädännön avainkysymysten kanssa, avainperiaatteen saastuttaja maksaa kanssa, jos on suuria äh, äh, jos yritykset esimerkiksi puhdistuskustannusten äh, takia hakeutuvat konkurssiin, niin veronmaksajille jää kaikki maksuvelvollisuus. Tämän lisäksi määräys julkisesta osallistumista tiedottamiseen, tätä täytyy vahvistaa kansainvälisen lainsäädännön linjojen mukaisesti. Kansalaisia täytyy kuulla äh, ajoissa mahdollisista öljynporos- ja kaasunetsintätoimista ja suuren yleisön täytyy saada tietoa tärkeimmistä onnettomuuksista, jotka voivat johtaa ihmisterveydelle, aiheuttaa vaaraa ihmisterveydelle ja uhata ympäristöä. Viranomaisten täytyy olla erityisen huolellisia, kun pohditaan erilaisten porausoikeuksien antamista erityisen herkillä meri- alueilla. Johtotähtenä ei saa olla lyhyen tähtäimen taloudelliset voitot, vaan ympäristön suojelu ja meriympäristön suojelu ja kansanterveys. Hätäsuunnitelmia täytyy jatkuvasti testata ja pystyä osoittamaan henkilökunnan valmius toimia onnettomuustilanteissa. Meidän täytyy varmistaa se, että eurooppalaiset yritykset noudattavat korkeimpia standardeja myös Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. On myös tärkeää vakuuttaa ei-EU-maat, eritoten ne, joilla on EU-rajojen lähellä öljy- ja kaasuporaustoimintaa, ottamaan käyttöön yhtä tiukkaa lainsäädäntöä naapuruusvaltioiden välillä toiminta varmasti paranee, jos viranomaiset voivat tehdä raja-alueilla rajat ylittävästi tarkastuskäyntejä. Tarkoituksena on löytää oikea tasapaino ympäristönsuojelun ja kansanterveyden sekä yritysten etujen välillä. Jos tapahtuu näitä valitettavia suuronnettomuuksia yrityksille ja täytyy olla tehokkaat, hyvät pelastussuunnitelmat niin, että voidaan minimoida tällaisten onnettomuusten vaikutukset. Meidän täytyy varmistaa se, että kaikkialla EU-vesillä on nämä suunnitelmat olemassa eri, erilaisilla porausaluksilla. Tässä täytyy jatkuvasti toteuttaa kaikilla apomeri öljy- ja kaasutoiminta-alueilla näitä testauksia. Ja täytyy pystyä varmistamaan yleisön suuntaan se, että Euroopan unioni ei aseta millään tavalla kansalaisia vaaraan ja samalla myös varmistaa ympäristön suojelun. Kiitoksia Kriton Arsenis. Sitten EPP ähm, varjoesittelijä, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä, ketä minun pitäisi kiittää, mutta kiitän nyt ensisijaisesti herra Paleskisia ja sitten Kriton Arsenista, joka esitti meille tämän kaiken täällä tänään. Eli muuta, monet kiitokset tästä luonnoksesta minusta. Komission ehdotukset ovat hyviä, jotka nostavat avomeren turvallisuutta tilannetta ja niiden tarkoituksena on vähittää myöskin ähm, onnettomuuksia avomerellä, siis äh, Pohjois-Saksassa asuvana ja kaikille, jotka asuvat äh, rannikolla, se on erityisen tärkeää. Me tiedämme kaikki, mitä negatiivisia seuraamuksia tällaisilla onnettomuuksilla saattaa olla ympäristölle. EU:ssa on noin tuhat avomeri porauslauttaa ja meidän täytyy lähteä siitä, että tulevaisuudessa niitä tulee olemaan vielä enemmän ja jokainen näistä lautoista on suuri riski, niin kuin Kriton Arsenis juuri kuvasi. Siksi minusta on välttämätöntä, että oikeudelliset puitteet pidetään korkealla tasolla. Ja asetuksessa varmistettaisiin EU-ssa parhaat mahdolliset minimimääräykset ja haluaisin ottaa kolme konkreettista kohtaa esiin tästä ehdotuksessa. Ensinnäkin nämä tarkistukset, joilla avoimuutta parannetaan, on hyvä. Ja sitten toiseksi se, että öljynporauslaittojen purkaminen, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että tulevaisuudessa, jos toiminta päätetään, niin silloin täytyy se tehdä turvallisella tavalla. Mutta minusta on ongelma siinä, että kyseessä oleva valtio – jäsenvaltio tai sitten sen alueella, jossa tätä työtä tehdään, niin että se voi vaatia yhteistä tarkastusta. Minusta se pidentäisi koko prosessia huomattavasti ja toiseksi tällainen toimi, se saattaisi estää koko toiminnan. Minusta tuntuu, että yhteisin säännöksin tällaiset toimenpiteet eivät lainkaan ole tarpeen. Kiitoksia. Mm. Kiitoksia ja seuraavana on Bas Eichholt, varjoesittelijä siis. Chairman, uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset Kriton siitä, että kerroit meille esittelijän näkemyksen. No mitä nyt tästä voidaan sanoa? Suuressa määrin me tuemme herra Paletskisin ottamaan suuntaa, eli tukea tässä nyt valmistelijalle. Samoin komission ehdotusta täytyy hieman vahvistaa, jossain määrin se oli pienoinen pettymys. Täytyy sanoa, että kun komissio viime vuonna julkaisi tämän ehdotuksensa, niin mielestämme se oli hieman pettymys. Me olemme muuten yhtä mieltä siitä, että tästä pitää tehdä asetus, ei direktiiviä. Jossain joskus käytiin tästä keskustelua ja todellakin on tärkeää, että tästä tulee asetus niin, että varmistetaan se, että toimintaedellytykset ovat samat kaikille. Ei mennä keskusteluun siitä, että kuka panee täytäntöön ja mitä ja yleensä ei millään tavalla sitten palkita niitä, jotka haluavat mennä pitemmälle turvallisuustoimien osalta. Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja olemme yhtä mieltä valmistelijan kanssa siitä, että pidetään kiinni asetuksesta. Sitten kaikessa porastoiminnassa avoin prioriteetti, tärkein prioriteetti on tällaisten onnettomuuksien ehkäisy. Erittäin tärkeästi on, on yhä uudestaan painotettu sitä, että tässä tarvitaan, tarvitaan näiden valvojien valvontaa, tarkastusta, No, valitettavasti tämä kyllä puuttuu nyt komission ehdotuksesta, eikä valmistelijakaan tähän oikein puutu, joten voitte odottaa tähän suuntaan meneviä tarkistuksia, joissa sitten tuodaan esille myös Euroopan meriturvallisuusviraston rooli. Me tarvitsemme EU-tason valvontaa tämän kysymyksen osalta. Toisaalta kun onnettomuuksia ennaltaehkäistään, on äärimmäisen tärkeää varmistaa se, että tämä ei millään tavalla riskeeraa erityisen herkässä asemassa olevia alueita ekosysteemien osalta, mutta myös syvämeri, syvä, syvällä merellä olevien poraustoiminnan osalta. Viittaan tässä pohjoisiin arktisiin alueisiin. Mehän olemme vedonneet porauskiellon puolesta ja näin tulemme tekemään myös tarkistusten kautta kun ongelma sitten syntyy hyvin epätoivotussa tilanteessa, jos onnettomuus tapahtuu, niin sitten tietysti yksi tärkeimmistä ongelmista on vastuukysymys. Olemme vahvasti yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että vahvistetaan näitä rahoituskysymyksiä tässä vakuuskysymyksiä, mutta tätä voidaan myös vahvistaa, koska on mielenkiintoista nähdä, että tässä vaiheessa vakuutusyhtiöt, ovat, jotka ovat myös vierailleet varmasti teidän niin vakuutusyhtiöt ovat sanoneet, että ne eivät voi enää vakuutustasoa nostaa. Tämähän nyt vain osoittaa, miten vakava tämä kysymys on, kun vakuutusyhtiötkin jo sanovat, että ne eivät tiedä missä määrin voidaan pitää vakuuttaa näitä poraus yrityksiä, koska ei tiedetä minkälaisia onnettomuusriskejä on. Ja yhtiöt siis toimivat tilanteessa, jossa ei tiedetä, mitä riskejä on. Ja jos taakkaa tulee tästä, niin sehän lankeaa sitten julkisille viranomaisille. Jos jotain ei voi vakuuttaa, niin ihan Ihan sama ei sen, ei sen tarvitse aina tapahtua vakuutuksen kautta, mutta meidän täytyy varmistaa se, että yritykset, yksityiset yrittäjät, jotka ovat siis riskinottajia, ottavat hyödyn näistä yrityksistä. Kaikista suurin yritys maailmanlaajuisesti on Shell ihan vain näin sivuraiteille mennäkseni. Jos Shell ottaa riskin, niin sehän ei voi nostaa vain käsiä pystyyn sitten onnettomuuden tapahtuessa ja sanoa, että emme me ole missään vastuussa. Tätä ei voi hyväksyä, ei EU-vesillä eikä Euroopan unionin ulkopuolella olevilla vesillä, jos Euroopan unionin yritykset toimivat. On esimerkkejä Euroopan unionin lainsäädännöstä, jota noudattavat EU-yritykset, vaikka eivät toimikaan EU-alueella. EUn aluevesillä. Täytyy varmistaa, että yritykset ovat vastuussa koko onnettomuudesta myös ja koko toiminnasta, mukaan lukien esimerkiksi näiden porauslauttojen purkamisesta, koska usein julkisin rahoin tämä sitten loppujen lopuksi toimitetaan. Yritysten täytyy olla koko tuotantoketjusta vastuussa, sen kustannuksista. Tätä täytyy hyvin selvästi tässä nyt vahvistaa. Yleisesti ottaen siis tuen valmistelijan lähestymistapaa, kun hän haluaa vahvistaa komission ehdotusta, mutta meidän täytyy vielä terävöittää sitä entisestään. Kiitos. Monet kiitokset Bas Aihot ja sitten varjoesittelijän sijainen Jan Brandy, Hän edustaa täällä tänään Colin Repassia. Kiitoksia puheenjohtaja Corin Lepage. Ei päässyt valitettavasti paikalle. Hän pyysi minua esittämään muutaman huomion omissa nimissään ensinnäkin. Kiitokset Krytonille ja esittelijälle, valmistelijalle. Valmisteltu luonnos on parempi kuin hyvä. Liberaaleina me tulemme tekemään muutamia vahvistavia tarkistuksia, jotka liittyvät eritoten rahoitusvarmuuteen, EU-valvonnan avoimuuteen ja kolmansien tahojen tarkastajien riippumattomuuteen. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että herra Paletskis ei vaihda tässä että Me vahvasti tuemme asetuksesta kiinni pitämisestä direktiivin sijaan, niin kuin ITREN esittelijä ehdottaa suurta tukea siis asetukselle meiltä. Tähdellistä tässä myös on se rooli, joka Euroopan meriturvallisuusvirastolla voi olla. Tällä hetkellä sen rooli rajoittuu kuljetuksiin, liikenteeseen ja liberaaliryhmä pitää äärimmäisen tähdellisenä sitä, tähdellisenä sitä että meriturvallisuusviraston rooli, laajen, roolia laajennetaan myös näihin etsintäporauksiin ja hyödyntämisporauksiin. Me olemme erityisesti erikoistuneet näihin vastuukysymyksiin ja vakuuskysymyksiin. Ja tässä Bas Eckhart toi jo muutamia hyviä seikkoja esille. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että komissio laajentaa ympäristövastuudirektiivin soveltamisalaa. Tämä on erittäin myönteinen askel eteenpäin. Uskomme myös, että toiminnanharjoittajia täytyy lupia annettaessa ja koko toiminnan ajan, kaiken offshore-toiminnan aikana pitää pystyä osoittamaan, että toiminnanharjoittajilla on riittävästi rahoituskapasiteettia varmistaakseen mahdolliset, mahdollisten ympäristöongelmien hoitaminen, jos toiminnan aikana tapahtuu onnettomuuksia. Tämä on erittäin tärkeä seikka tässä. Lopuksi puheenjohtaja tulemme vahvasti myös keskittymään tässä kolmansien osapuolten tarkastajien riippumattomuuteen ja koko tämän hankkeen avoimuuteen. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että esi- valmistelija on ottanut tässä esille myös nämä ääriolosuhteet. Tätä kohtaa voitaisiin vielä hieman vahvistaa niin, että vältetään se, että tehdään sama kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Eli ryhdytään näitä porauksia toteuttamaan myös arktisilla vesillä. Monet kiitokset. Jannika Nahkis edustaa täällä tänään kollega Stevenson ja annan hänelle puheenvuoron nyt. Thank you. Kiitoksia. Niin, tänään minä olen tosiaan Andrew Stevenson. Niin, hän on tosiaan kaunistunut. Luen nämä hänen muistipanonsa. Ensinnäkin me tiedämme parlamentissa, että avomeripuraukset ovat tärkeitä. Ja EU-lainsäädäntö liittyen avomeritoimintaan täytyy toimia niin, että kaikki kyseiset maat saavat parhaan turvallisuuden tason. Mutta meidän ei pidä käyttää moukaria pähkinän avaamiseen ja pelkäämme, että Tällä tavalla vahingoitetaan energiaturvallisuutta, kun säännellään yrityksiä, jotka eivät toimi markkinoilla. Iso-Britannian kannalta olen ylpeä kansallisesta sääntelystämme Pohjanmerellä, ja sitä on pidetty maailman parhaana esimerkkinä hyvistä käytänteistä, ja pidämme hyvänä sitä, että osa komission tekstistä pohjautuu yhdistyneen kuningaskunnan tämänhetkisiin puitteisiin. On hyvä, että muut jäsenvaltiot parantavat omia standardejaan. Kuitenkin on huolestuttavaa, että komissio on ehdottanut sääntelyä eikä direktiiviä, ja näin jäsenvaltiot, kuten yhdistynyt kuningaskunta, joutuu kumoamaan osan tämänhetkisestä menestyksekkäästä sääntelypuitteistosta ja ottamaan käyttöön uutta eurooppalaista sääntelyä. Työntekijöiden kouluttaminen tulee maksamaan huomattavasti ja siihen menee myöskin valtavasti aikaa. Se saattaa jopa johtaa siihen, että turvallisuusstandardit heikkenevät, kun alan ammattilaiset ja tarkistajat eivät voi keskittyä ydintehtäviinsä eli turvallisuuden arviointiin. On arviointu, että ehdotuksen täytäntöön paneminen maksaisi noin 146 miljoonaa puntaa. Niin tulivat punnat. Ehdotukset voivat johtaa Nämä ehdotukset voivat johtaa meidät oikeudelliseen painajaistilanteeseen teollisuudessa, jossa on nähty huonon lainsäädännön vaikutukset, jotka voivat olla todella katastrofaalisia. Brittiedustajana haluan esitellä turvallisuusmallistomme kollegoille ja haluamme laatia kokemuksemme avulla tämän ehdotuksen uudelleen, jotta työntekijät ja toimijat kaikissa EU-maissa voivat siitä hyötyä. Tunnen monia edustajia täällä tänään, jotka ehkä haluaisivat tarttua tähän ehdotukseen ja pyytää, että avomeri öljy- ja kaasuporaukset lakkautettaisiin, mutta minä elän todellisessa maailmassa, ja kunnes vihreä loppausryhmä voi esitellä kunnollisia vaihtoehtoja öljylle ja kaasulle, meidän on mietittävä, millä tavalla turvallisesti ja parhaalla tavalla voidaan käyttää resurssiamme. On selvää, että ryhmämme tekee useita tarkistuksia tähän tekstiin. Kiitos. Vielen Dank. Monet kiitokset tästä piristävästä puheenvuorosta UKsta. Eli täytyy sanoa yhdistynyt kuningaskunta siis. Ja sitten haluaisin antaa kollega Vilsille puheenvuoron, joka todellakin on tänään läsnä yhtenä tai toisena kahdesta varjoesittelijästä. Olkaa hyvä, Ruoa Vils. Kiitoksia aluksi. Haluaisin sanoa, että minusta on kohtuutonta, että että ympäristövaliokuntana vain laaditaan lausunto teollisuusvaliokunnalle. Komissio on esittänyt ähm, avomeren porauslauttojen turvallisuudesta ehdotuksen, ja tässä on ensisijaisesti äh, turvallisuus ajatellen mahdollisia ympäristövahinkoja ja sitten mahdollisia haittoja ihmisille ja eläimistölle. Jos ajatellaan ympäristövaliokunta, niin me olemme vastuussa eh, puhdistuksesta ja ITRE taas on eh, teollisuuspolitiikasta vastuussa. Sen pitäisi tehdä yhteistyötä meidän kanssamme, mutta ei johtavana valiokuntana. Minä pelkään, että tätä kautta Ennakkoon on jo parlamentin kanta luotu, lyöty lukkoon, mutta siitä huolimatta minusta on varsin hyvä, että komissio on sitä mieltä, että avomeriporausten kohdalla on tarpeen toimia ja on laatinut myöskin asetusehdotuksen. Sitä kautta EU saa vähimmäisstandardit, jotka pitää suoraan täytäntöön panna jäsenvaltioissa. EU-ssa standardoitu määräykset ovat tärkeämpiä nyt kuin milloinkaan aikaisemmin. Ja meidän täytyy ajatella kasvojen ja öljyn poraus toimintaa harjoittavia yrityksiä, ähm, koska nämä varat, öljyvarat ja kasvuvarat ovat vähenemässä ja ähm, myöskin hinnat kohoavat, samoin kohoaa myöskin kysyntä. Ja jos ajatellaan ähm, liuskekaasua, jota on saatavilla, niin ne, se, sen lisäksi meren yläpuolella olevat esiintymät ovat tärkeitä. Ja komissio kirjoittaa, että merenpohjan varat ovat huomattavat eu alueella. Me olemme huomanneet, että esiintymiä on viime kahden vuoden aikana hyödynnetty. Ja sitten meidän täytyy huolehtia siitä, että vastuussa olevan yrityksen pitää todellakin vastata kaikista mahdollisista haitoista. Minusta komission ehdotus on liian heikko. Meidän täytyy taata se, että meillä on riittävät varat käytettävissä ennen, ennen kuin yritykselle annetaan porauslupa. Yritysten pitää myöskin itse aiheutetuista haitoista olla vastuussa. Minä pelkään kuitenkin, että EUn veronmaksajat joutuvat kattamaan kustannukset ja siksi pyydän, että olenkin sitä mieltä, että nämä tarkistukset menevät oikeaan suuntaan öljy- tai kaasuesiintymät Arktiksella, niin minusta ne onnettomuusriski ei ole katettavissa. Yksikään yritys ei pysty Arktiksen katastrofeista aiheutuneita kustannuksia kattamaan ja kyseessä on se, miten näitä suuronnettomuuksia hoidetaan. Sen lisäksi haluaisin sanoa, että porjo, porauslautat ihan normaali toiminnassa saastuttavat meriä, pieniä määriä virtaa, mutta kuitenkin koko ajan. Ja noin 6 miljoonaa tonnia vuosittain öljyä menee mereen. Eli tätä kautta vielä ympäristön saastumisriski suurenee. Jos me emme halua tätä pysäyttää tai emme saa sitä pysäytettyä, niin meidän täytyy kuitenkin ajatella herkkiä merialueita. Komissio haluaa kattaa suuren osan näistä riskeistä, mutta johtajat sulkevat silmänsä ja san, siltä, että öljy- ja kaasuvarat eivät ole uusiutuvia. Meidän pitäisi panostaa uusiutuviin energioilla, energialähteisiin sen sijaan, että aina panostetaan kaasu- ja öljyvaroihin. Meidän pitäisi estää poraustoiminta kaikilla herkillä aloilla – alueilla. Ainoastaan sitä kautta me suojelemme ympäristöä ja uusiutuvat energialähteet valmistavat meille tietä. Monet kiitokset, Rova Vils. Te esitette kysymyksen, että miksi me emme ole osallisena, niin minä sanon, että me olemme valiokuntana ihan viime tippaan asti taistelleet. Ja eh, valiokuntien puheenjohtajat mm, loppujen lopuksi tekivät tämän päätöksen, olen kanssanne samaa mieltä siitä, mitä tulee tähän valiokunnan kompetenssiin. Meillä on yksinomainen kompetenssi ja Itren kanssa toimimme yhdessä. Tämä siis oli pitkän taistelun tulos, kun taistelimme Itre-kollegojen kanssa tästä toimivallasta. Minä olen myöskin sitä, että johtava asema kuuluu ympäristövaliokunnalle eikä ITRElle, mutta kuten sanottua, niin sitten näin kävi sitten Yves se ilman, että on mitään aikarajoitusta nyt. Mm, merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Viime vuonna en ollut parlamentissa, olin Ranskan kansalliskokouksessa. Ja tämänhetkinen pääministeri Jean marc oli kanssani oppositiossa, oppositiossa ja me ehdotti, vastustimme lakiehdotusta, josta tässä on tietoa, jolla haluttiin kieltää merellä tapahtuva syvä poraus. No, mua nyt muutaman virkeen nopeasti. Eli tällainen poraus vie hyvin paljon energiaa, teknologia on hyvin raskasta, pitää olla hyvin erityisiä porauslaittoja, ja sitä täytyy tehdä horisontaalista porausta välillä, esimerkiksi liuskekaasun osalta. Se maksaa kolme neljä kertaa enemmän kuin maaporaus, ja merellä tapahtuva toiminta on siis paljon kalliimpaa. Ja Gujanahan oli esimerkki, Kajenen vierellähän on etsitty, siis Shell Total ja muut ovat siellä toimineet, ja siellä on tehty huomattavia investointeja esimerkiksi tulo on rahdannut ylinporauslautan, joka maksaa yli 300 000 euroa päivässä. Eli se on tietysti ympäristölle haitallista Gujanan edustalla. Sitten on biodiversiteetti, joka on siellä aivan erinomaista. Se on tämän kollegallani niin kaikille meille, muillekin tärkeä asia tietysti. Ja tämä on vaara meri kilpikonnille. Ne ovat tietysti arvokkaampia kuin kaikki öljyn etsintä, joten ehdottaisin, että valiokuntamme näistä mielenkiintoisista ehdotuksista huolimatta olisi vähän tiukempi tällaista öljyn ja kaasun etsintää suhteen. Energiaa voidaan etsiä muillakin tavoin, kuten Baas tässä vieressäni äsken totesin. Monet kiitokset, Koshe. No, minä en rajannut puheaikaa niin kuin aikaisemmin, mutta nyt keskustelu päättyy. Mitä tähän keskusteluun nyt tulee? Nyt haluan antaa komissiolle puheenvuoron ja sen jälkeen onko komission edustaja paikalla? Komissio, olkaa hyvä. Yes, thank you very much, uh, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja kiitokset kaikille teille, jotka olette osallistuneet keskusteluun Haluaisin myös kiittää niitä, jotka tukevat komission ehdotusta. Uskon, että komission tavoitteena on selvästikin nyt luoda paremmat olosuhteet näiden resurssien etsinnälle ja hyödyntämiselle. Tämä toiminta, halutaan tai ei, tulee pysymään oli olemaan olemassa tulevaisuudessakin. Jopa ajatellaan tätä 2050 tiekartastoa, kun etsimme alhaisen hiili, hiilitason ja taloutta ja uusia energialähteitä, kuten uusiutuvia energialähteitä. Meidän täytyy kuitenkin pysyä realisteina ja käytännönläheisinä. Öljy ja kuusu, kaasu, öljy ja kaasu pysyvät keskuudessamme vielä tulevina vuosikymmeninä. Meidän täytyy tässä toimia eurooppalaisella tasolla, koska Euroopan unionissa on monia yrityksiä tällä alalla. Jotkut maat ovat pitemmällä kuin toiset, ajatellen vaikka yhdistynyttä kuningaskuntaa. BP hän oli, brittiyritys oli mukana. Ja tämä on todella sellainen seikka nyt, jota kaikkien yhteiskuntien täytyy pohtia. Meidän täytyy pystyä sääntelemään tätä offshore-toimintaa. Tämän vuoksi komissio haluaa ehdottaa asetusta, koska me haluamme suoraan suunnata tämän nämä toiminnat, toiminnan harjoittajia kohtaan. Toiminnan harjoittajathan ovat tärkeimpiä vastuutahoja varmistamaan näiden toimintojen turvallisuuden. Joten koko tämä keskustelu asetuksesta tullaan käymään täällä parlamentissa. ITREhän ehdottaa direktiiviä lainsäädäntövälineeksi ja me panemme tyytyväisyydellä merkille, että te tuette täällä asetusta. Ja tietysti neuvostossa voitte kuvitella vain, että tämäkin, tämä keskustelu, sitä käydään sielläkin. Kiitämme teitä tuestanne. Ja kiitämme tuestanne ehdotuksemme tärkeiden tärkeille linjoille. Olette täällä tuoneet esille useita eri seikkoja, jotka ovat mahdollisesti hyvin ongelmallisia ja oikein hyvin ymmärrämme, mm, että niitä tuotte esille. Ajatellen tässä nyt rahoituksellista vastuuta. On totta, että tänä päivänä vakuutusyhtiöt eivät pysty kattamaan kaikkia niitä vahinkoja, joita onnettomuustilanteessa voi tulla. Tämä on selvästi sellainen seikka, josta me olemme hyvin tietoisia. Tämän vuoksi me nimenomaan selvittelemme kaikkia muita mahdollisia vaihtoehtoja, jotka ovat mukana tässä ehdotuksessamme. Me ymmärrämme teidän huolenaiheenne, mutta meillä ei ole nyt mitään tällaisia räätälöityjä ratkaisuja vielä tähän tässä vaiheessa. Tämä oli myös mielenkiintoinen esittelijän ehdotus naapurivaltioiden keskinäisistä tarkastuksista. Tämä oli mielenkiintoinen ehdotus, tuskin neuvosto siitä kuitenkaan hiilettömästi innostuu, mutta on aivan totta, että meillä on muitakin esimerkkejä siitä, jossa on useita toimintoja, jotka eivät liity pelkästään yhteen jäsenvaltioon. Ja eh, suuremman alueellisen yhteistyön rohkaiseminen voisi olla hyvinkin hyödyllistä. Te puhuitte täällä myös näiden öljyporaus- ja kasvuporauslauttojen lauttojen purkamisesta toiminnan lopettamisen jälkeen. Tämä on erittäin tärkeä seikka ja purkamiskustannusten pitäisi olla yleensä mukana sitten tässä neuvotteluvaiheessa, kun puhutaan toiminnanharjoittajille annettavista luvista. Ja komissio on ottanut tämän tänne mukaan. Te korostitte täällä myös Euroopan meriturvallisuusviraston EMSAn roolia. Haluaisin muistuttaa, että hyvinkin äskettäin tässä EMSA-asennusta on laajennettu niin, että EMSA voi olla mukana myös käsiteltäessä näitä avomerellä tapahtuvia öljy- ja kaasunporostoimia. Jotkut teistä pyytävät täällä EMSalle valvontatehtäviä. Minä en usko, että tämä on EMSan tehtävä, tai ei ainakaan vielä sitä ole. Kenties tätä pitäisi askel askeleelta rakentaa, mutta tässä vaiheessa komissio ei mene niin pitkälle. Avoimuuskysymyksestä seuraavasti. Tämä on varmasti osa ehdotustamme ja olemme iloisia eri ajatuksista, joilla voidaan vielä parantaa tätä avoimuutta. Sitten nämä herkät alueet. Tämä on sellainen seikka, jota täytyy tarkastella luvan myöntämisprosessissa. Kun vierailin Norjassa kaksi viikkoa sitten, oli aivan selvää, että Norjalle nämä arktiset alueet ovat tärkeitä, tärkeä huolenaihe. Norja tarkastelee tätä asiaa huolella. Ja me haluamme asettaa var, hyvät olosuhteet tässä ja hyvät ehdot, jos avataan uusia alueita porastoiminnalle. Me ymmärrämme teidän huolenaiheenne, mutta tämä on sellainen seikka teknisesti, että se täytyy ratkaista luvan antomenettelyssä ja sillä hetkellä. Ja tässähän tärkeimpänä on tietysti ennaltaehkäisy. No niin, No, lopetan tähän. Tältä valiokunnalta tulee varmasti paljon tarkistuksia. ITRE-valiokunnassa tästä keskustellaan huomisaamuna. Olen varma siitä, että keskustelut täällä Euroopan parlamentissa tulevat olemaan varsin jännittäviä. Me odotamme tätä suurella mielenkiinnolla. Me olemme neuvoston osaltakin päässeet eteenpäin asian suhteen. Kuusi kuukautta on työtä tehty. Ja on Selvä, että me odotamme myös, koska tämä on Kyproksen puheenjohtajakauden painopistealue. Odotamme, että voimme aloittaa kolmikantaneuvottelut neuvoston ja parlamentin kanssa ennen vuoden loppumista. Tässä yhtenä tärkeänä asianahan on se, että aikaa ei ole hukattavaksi. Meidän täytyy luoda parhaat mahdolliset olosuhteet tälle etsintä- ja poraustoiminnalle avomerellä. Meillä on yhteinen tavoite luoda oikeat olosuhteet tälle toiminnalle ja tämän vuoksi tätä asetusehdotusta on nyt esitetty. Kiitos. Kiitoksia komissio. Ja näin keskustelu päättyy ja tarkistusten jättämisen määräaika on 12. heinäkuuta kello 12. 6. syyskuuta. Käsittelemme tarkistuksia valiokunnassa 19. Jouluku- ö, äänestetään valiokunnassa, teollisuusvaliokunnassa äänestetään 10. lokakuuta. Tämä on siis aikataulu. Monet kiitokset kaikille tästä keskustelusta. Ja sitten meillä on viimeiset esityslistan kohdat. Esityslistan kohdat 17 ja 18 käsitellään ne yhdessä tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020. ja sitten tutkimuksen innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma. Haluaisin ensin antaa puheenvuoron esittelijälle. Christian Silvio Busua on esittelijä, vai oliko se oikein nyt sanottu? Kiitoksia. Kiittäisin varjoesittelijöitä ja muita jäseniä tarkistuksista. Meillähän on noin 400 tarkistusta asetukseen ja sitten parisataa täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman. Puhun nyt ehkä hiukan pidempään, mutta keskityn ja huomioin tärkeitä tarkistuksia. En nyt käsitellä kaikkia, eikä tämä nyt ole lopullinen kantani, koska tiettyjen tarkistuksien seuraamme tutkimuksia pitää vielä pohtia. Ja haluaisin kuulla kollegojen kantoja, ja varmasti he sitten puolustavat kantojaan ja tarkistuksiaan. Monissa tarkistuksissa otetaan esille uusia ajatuksia niissä kohdissa, joissa itse en muuttanut komission ehdotusta ja voin niitä kyllä tukea. Jotkut puhuvat tutkimusurien houkuttelevuudesta, houkuttelevuudesta koska nuorten tutkijoiden edistäminen on tärkeää tutkimuksen kannalta. Kuten aikaisemminkin totesin, kannatan myöskin alojen välistä toimintaa. Se on paras lähestymistapa, jotta voidaan käsitellä yhteiskunnallisia haasteita ja varmistaa, että saamme aikaan tieteellisiä läpimurtoja. No sitten kantasolut. Se on yksi arkaluontoisimpia kysymyksiä. Aika paljon on tullut tarkistuksia ja yritän ehdottaa näistä asioista kompromissia. Jotkut tarkistukset ovat kunnianhimoisempia kuin komission ehdotus, jotkut ovat vähän rajoittavaisempia. Ja itse olen tehnyt tarkistuksia, joille hiukan mukautetaan lausunnon sanamuotoa ja olemme yrittäneet ottaa ne kohtaa komission kommentit huomioon. Sitten ihmisalkioiden kantasolujen osalta olen samaa mieltä, että meidän ei pidä olla liian tarkkoja, eli ovi pitää jättää avoimeksi uusien vaihtoehtojen kehittämiselle. Esimerkiksi napanuoran verestä voidaan saada näitä soluja. Ja sitten patentoitavuudesta sanoisin, että jos alkioiden kantasoluja ei voi patentoida, niin muita asioita, joissa on mukana alkioiden kantasoluja, voidaan patentoida. Eli pitää olla varovaisia näiden argumenttien suhteen. Sitten on nanoteknologiasta tarkistuksia, ja niiden turvallisuudesta. Osa voin tukea, koska minäkin katson, että nanoteknologialla voidaan vaikuttaa kasvuun ja täytyy ottaa huomioon ympäristö- ja ihmisnäkökulmat, ja ne ovat haasteita, joita ei tule jättää huomiota. Kannatan myöskin Gutierrez Cortinesin tarkistuksia bioteknologiasta, jota käytetään maataloussovelluksissa, elintarvikke- ja rehutuotannossa. Ja sitten on tarkistuksia, joilla halutaan valtavirtaista resurssia ja energiatehokkuutta, mutta en usko, että jos olisi erillinen painopistealue ekologisesta innovaatiosta, kuten Zeber on ehdottanut. Ekologinen innovaatio on hyvin laaja-alainen käsite ja siihen riittyy monia toimintoja, jotka on jo katettu muissa osioissa. Sitten terveydenhuollosta on kroonisia tauteja ja on myöskin tullut ennaltaehkäisyyn liittyviä tarkistuksia ja on asioita, jotka ovat täydentäviä asioille, joista olen puhunut lausuntoluonnoksessa ja totta kai niitä voin tukea. Sitten on myöskin mielenkiintoisia tarkistuksia, jotka liittyvät sukupuolitutkimukseen tiettyjen tautien osalta. Tämä on mielenkiintoinen ala, jota voidaan tutkia ja joissain taudeissa tauti etenee eri tavalla sukupuolesta riippuen. Sitten on tarkistuksia, jotka ovat vähän hankalampia. Ne, joissa on puhuttu tietyistä potilaskategorioista tai joissa on pidennetty kroonisten tautien listaa. On paljon tarkistuksia esimerkiksi Luhanilta, jossa puhutaan vammaisista, mutta terveydenhuoltoosassa en näe, miksi tämä kategoria otettaisiin erikseen esille. Haluaisin pitää tekstin yleisluontoisena ja silloin ovi jää auki toiminnoille, jotka liittyvät suoraan sitten vammaisten tukemiseen. Sitten kroonisten tautien luettelo. Tästä puhuttiin viimeksikin ja olisi parempi, että poistetaan kaikki esimerkit, jotta kaikki krooniset taudit ovat sitten samalla linjalla ja mitään tauteja ei jätetä pois 2020 ohjelmasta. Sitten joissain tarkistuksissa uskon, että löydämme kompromisseja. Tuen tarkistuksia, joissa puhutaan harvinaisista taudeista. Se on erittäin tärkeä painopiste olla myöskin minulle. Henkilökohtaiset lääkkeet, helemättömyys, riskitekijöiden kartoittaminen ja niin edelleen. Meidän täytyy sopia sanamuodosta kompromississa, joka meidän kaikkien täytyy yhdessä laatia. Sitten turvallisuudesta Tästä on tullut tarkistuksia liittyen liittyen toimitusketjuun ja vaikutukseen ekojärjestelmään ja ympäristöön yleensä. Uskon, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy parhaalla tavalla käyttää toimitusketjuja ja keskittyä siihen, miten elintarvikkeella voidaan edistää terveyttä. Ja energiasta tämän asia, joka täytyy hoitaa, eli kasvihuonepäästöjen päästöjen vähentäminen – No mielestäni tämä nyt ei ole oikea tapa käsitellä tämän tyyppistä ideologista keskustelua, mutta se on kuitenkin valiokunnallemme tärkeää ja on tärkeää puhua siitä. 2020 strategiassa on puhuttu energiatehokkuuden lisäämisestä ja mahdollisuudesta kehittää varastointi mahdollisuuksia uusiutuville energialähteille. Ja 2020 strategiassa voidaan vaikuttaa poliittisiin tavoitteisiin ja panin merkille sen, että monet kollegat halusivat toimia veden osalta, veden, vesihuolto, joka kuuluu näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ilmastotoimien lisäksi. Tuen tätä, mutta meidän täytyy keskustella ja tehdä kompromissi tästä otsikosta. Sitten pk-yritysten osallistuminen ja se, miten käytetään teknologiaa ja yhteiskunnalliset haasteet, näistä pitää vielä keskustella. Tässä on erilaisia prosenttilukuja ehdotettu, ja jotkut ovat kyseenalaistaneet jopa tämän periaatteen, että pk-yrityksille korvamerkittäisiin varoja, eli tästä asiasta täytyy saada aikaan kompromissi. No sitten vielä hiukan budjetista yleensä. Olen ehdottanut tarkistusta, jossa nämä lukemat on muunnettu prosenttiluvuiksi. Tästä puhuttiin viimeksi ja mielestäni tällä tavalla voidaan taata se, että olivat neuvotteluiden tulokset mitkä hyvänsä rahoituskehyksestä, niin kaikki rahoitusprioriteetit pidetään mukana ohjelmassa. Tämä on minulle tärkeä seikka, joten toivottavasti voitte hyväksyä tämän periaatteen. Tästä keskusteltiin ja sovittiin teollisuusvaliokunnassa, joka on vastuuvaliokunta 2020 strategian osalta. Lukemista meillä tietysti on erilaisia näkemyksiä, mutta toivottavasti saamme aikaan niistä kompromissin. Meidän pitäisi lisätä yleisbudjettia ja yksittäisten painopistealueiden osalta tuen sitä, että terveydenhuollon tutkimusta lisätään. Sehän on tärkeää hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn osalta. Ja sitten AIT-budjetti. Olisi parempi mielestäni, että olisi suurempi budjetti, jossa korva merkittäisiin varoja kuhunkin yhteiskunnalliseen haasteeseen. Jos kaikki yhdistetään, tarkoittaa, että Euroopan teknologiainstituutti yksin hallinnoi budjettia ja on siitä vastuussa. Ja lopuksi olen ehdottanut, että hiukan vähennetään asiantuntijuutta ja korostetaan pk-yritysten ja yhteiskunnallisten haasteiden rahoitusta. Ei siksi, ettenkö pitäisi perustutkimusta tärkeänä, mutta me tarvitsemme enemmän varoja toimintoihin, jotka johtavat innovatiivisiin tuotteisiin, joita saadaan markkinoille sen sijaan, että panostamme liikaa perustutkimukseen, joka aina ei muutu innovaatioksi. Kesätauon jälkeen saatte sitten kompromissiehdotukseni niissä kohdissa, kun ne ovat mahdollisia. Eli viime kädessä meillä on sitten selkeä ja johdonmukainen teksti. Ja totta kai järjestään mahdollisimman monia varjoesittelijöiden kokouksia, jotta voimme keskustella näistä kompromisseista mutta heti aluksi haluaisin sanoa, että haluan tekstin, joka on tiivis. Eli se merkitsee sitä, että me vain luetteloi kaikkea mahdollista, erityisesti silloin, kun se ei ole tarpeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Pusoi. Monet kiitokset herra Pusoi tästä perusteellisesta mietinnön esittelystä ja nyt sitten on varjoesittelijöiden vuoro. Haluaisin antaa EPPn varjoesittelijälle Rova Gutierrez Korttinesille puheenvuoron. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että kiitän herra Bussoita kaikista ponnisteluista. Täytyy tunnustaa, että tämä ohjelma on paljon paljon monimutkaisempi kuin muut, joiden parissa olen tehnyt työtä haluaisin myös äh, sanoa, että täällä ei nyt kovinkaan paljon ole ihmisiä paikalla. Tämähän on aivan äärimmäisen äh, hankalaa tarkastelutyöty. Nämä ovat sekannusta aiheuttavia aikoja. Ja haluaisin varoittaa teitä yhdestä asiasta. Tämä ohjelma Horisontti ohjelma on jonkinlainen huippu, josta tulee sitten tällaisia pienempiä erityisohjelmia. Minä olen hieman huolissani. Tämä on ensimmäinen tekninen ongelma. Tässä täytyy olla hyvin varovainen kompromissi tarkistusten kanssa, koska jokainen seikka, jota muutetaan, sen täytyy olla ennaltamäärätyssä kohdassa, koska jos muutetaan näitä paikkoja, niin sitten saamme koko, saatamme varantaa koko asian, koska esimerkiksi jokainen ohjelma hallinnon osalta. Sillä on komissiossa oma hallintoelimensä. Jos me vaan muutamme tässä nyt asioita ja annamme toiselle hankkeelle, toiselle ohjelmalle jonkun hankkeen, niin sitten kaikki muuttuu. Parempi on toistaa ö, asioita niin pitkään, että asiat saadaan oikealle paikalleen. Täytyy olla varovaisia tarkistusten kanssa komissiolle tehtiin esitys jostakin hankkeesta ja sitten neuvosto yhtäkkiä heittikin sen ilmasto-ohjelman puitteisiin. Kuka tässä nyt oikein hallinnoi näitä? Tässä täytyy olla erilaisia tekijöitä mukana ja meidän täytyy ottaa huomioon, että paikka on aina tärkeä. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia tarkistustemme kanssa. Tärkeää on myös, että yleiset asiat vaativat sitä, että erityisasiat ovat paikallaan. Miksi? Siksi, että on sellaisia asioita, jotka vaikuttavat yleisellä tasolla Horisontti 2020 puiteohjelmaan. Ajatellaan nyt vaikka mm, infrastruktuurien määritelmää. Kun puhutaan infrastruktuurista, ihmiset ajattelevat, että kysymys on vain fyysisistä investoinneista – mutta on sellainen hetki, jolloin komissio sitten antaa tämän infrastruktuurin jollekin työryhmälle, esimerkiksi tutkimuselimistä tai ilmastonmuutoksesta, joten meidän täytyy saada erittäin selväksi nämä määritelmät, niiden tulkinta kaikilla päätöksen tasolla. Niin, esimerkiksi rakennerahastoissa tai itse yleis puiteohjelmassa Horisontti 2020. Aivan samalla tavalla minusta tuntuu, että tässä on kokonaispuute, Eli tiedon, tiedon siirto. Me olemme ottaneet tänne jo sellaisia asioita, jotka ovat aivan mennyttä maailmaa. Kukaan ei enää uskokaan niihin. Joten meidän täytyy paljon enemmän kiinnittää huomiota näihin yleisiin teemoihin. Ne ovat ikään kuin tässä sateen varjon asemassa, jotka suojaavat sitten meidät sateelta. Kun me puhumme suojelusta, resurssien suojelusta, me puhumme monista eri asioista, esimerkiksi ö, perintörakennuksista, ö, vanhoista kaivoksista ja niin edelleen. Eli nämä ei-uusiutuvat resurssit ovat monia asioita. Se voi olla melkein koko maailma. Minun mielestäni on erittäin tärkeää nyt tässä korostaa vesikysymystä. Minkä vuoksi? No sen takia, että kokemukseni, jotka nyt eivät ole mitenkään täydellisiä, mutta olen paljon keskustellut vesivara-asiantuntijoiden kanssa. Ja osaaminen on tässä ensisijalla. Teknologia on hyvin hajallista. Meillä ei ole mitään hyvää tutkimusta eikä osaamista veden kierrosta. Ajatellaan nyt vaikka ö, sadetta ja tulvia ja niin edelleen. Meidän täytyy vahvasti tutkia sitä, minkä vuoksi näitä tulvia tapahtuu. Tämä on perustutkimusta, jota meidän täytyy tukea. Se on asia, joka meidän täytyy tietää. Sitten toinen on nämä vesi, ö, vesijohtojen ö, tutkiminen ja niiden kunto, ö, vesireittien tutkiminen. Se on paljon enemmän kuin yksi joki. Meillä on komissiossa Tonava-tutkimus ja suunnitelma. Tonavahan ja sen olosuhteet vaikuttavat moniin maihin ja moniin muihin alueisiin kuin itse tähän Tonavan joen ranta-alueisiin. Meidän täytyy siis hyödyntää kaikkia teknologisia välineitä, digitaaliteknologiaa, tutkimuksessa. Kaikki teknologia on tärkeää, kun halutaan vähentää kuluja. On paljon sellaista teknologiaa, jolla myös tuhotaan maaperää. Ja tämä tuhaaminen on peruuttamatonta. Tämän vuoksi minun mielestäni tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Ja sitten maatalous. Minä uskon, että tulevaisuuden maatalous, mehän emme ole vielä tehneet mitään tätä tätä maatalousvallankumousta, jota ilmastonmuutos vaatii. Meidän täytyy investoida ilmastoon sopeutuviin uusiin kasveihin. On aivan naurattavaa, että edelleen kasvatamme salatia, joka vaatii valtaisesti vettä, kun meidän pitäisi pikemminkin ruveta viljelemään kaktuksia, jotka ovat äärimmäisen hyviä ja ne vaativat vähän kasteluvettä. Vain muutama yritys on tähän millään tavalla panostanut. Meillä täytyy olla aivan uudenlainen maatalouden agenda. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää. sitten lopuksi, hyvä puheenjohtaja, on yksi aivan tähdellinen kysymys. Niin. Tuntuu, että liian usein käytetään tätä sanaa tähdellinen. Rupeaa melkein naurattamaan mutta pyydän anteeksi nyt tätä. Joka tapauksessa kysymys on avoimuudesta. Tässä on kaksi asiaa. Euroopan unionissa on aivan surkea, läpinäkymätön, hankala tietojärjestelmä. Ehkä tässä nyt pitäisi muuttaa asioita. Tässä on kaksi seikkaa, jotka tuotaan edelle, esille. Public access, access, eli pääsy näihin tietoihin, tietojen saanti erilaisten ö, julkaisujen ja niistä maksaminen. Tässähän on todellista monopolia Euroopassa. On painotaloja, jotka kontrolloivat kaikkea julkaisutoimintaa. Public access on äärimmäisen tärkeä asia, jonka puolesta Euroopan unionin täytyy toimia niin, että investoijat saavat tietoa. Kyllä tämä voidaan tehdä. Se, joka julkaisee hyvin, julkaisee sitten. Ja sitten tutkimustulokset. Usein tutkimuksen loppuun saattamiseen asti nämä tulokset ovat salaisia. Tässä täytyy todellakin tehdä ero julkisen tiedon ja tiedon saannin välillä. Oikeus julkaista ja oikeus siihen, että ei joudu maksaan oman, maksamaan oman tutkimustuloksensa julkaisemisesta vielä. Ei, ei tarvitse ostaa sitä, mitä itse on julkaissut. Tämä on aivan naurettavaa. Julkiset tiedot joskus, niihin liittyy erityisolosuhteita, jos kysymys on tällaisista avoimista julkisista tutkimuksista. Kiitos. Vittorio Prodi. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Vittorio Prodi. Auf fünf Minuten. Myös viisi minuuttia. Fünf Minuten. Okei. Okay. Viisi minuuttia, selvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin valmistelijalle näistä lausunnoista, jotka ovat hyvin keskeisiä. Ennen kaikkea ne ovat hiukan liian läheisiä. Eli ehkä meidän kannattaisi erottaa niitä hiukan enemmän tai sitten tehdä vain yksi asiakirja. Tässä on käsitteitä, joita toistetaan hyvin monta kertaa ja samoin tarkistukset, joita on tehty, ovat sama jo kummassakin lausunnossa, eli tässä on vähän vaikea sitten erottaa näitä kahta asiaa. Ja me voisimme ehkä parantaa näitä lausuntoja ja Toinen liittyy tähän itse ohjelmaan ja toinen sitten tämän ohjelman täytäntöönpanoon. Näissä lausunnoissa on hyvin tärkeitä käs- aiheita käsitelty ja ne ovat hyvin merkittäviä koko Euroopan unionille. Eli kyse on todellakin siitä, millä tavalla me pystymme kilpailemaan maailmanlaajuisesti. Eli meidän pitäisi pyrkiä todellakin löytämään huippuosaamista näillä aloilla. Nämä ovat nyt erityisiä mahdollisuuksia, kun ajatellaan meidän valiokuntaamme ja ympäristökysymyksiä ja sitten terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä. No, kansanterveyden osalta – Meillä on valtavia mahdollisuuksia ja uskon, että ne on havaittu. Ja haluaisin sanoa, että myöskin tarkistuksissa on korostettu tätä vain rajoitetusti, mutta kun ajatellaan kaikkea geeniteknologiaa ja siihen liittyviä kysymyksiä. Ne ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan erikoistunutta lääketiedettä, joka pohjautuu siihen, että tunnetaan potilaan geenistö perinpohjaisesti, jotta voidaan sitten räätälöidä hoito kyseiselle potilaalle. Nämä ovat hyvittäin tärkeitä kysymyksiä ja juuri eilen International Herald Tribune kirjoitti hoitomuodosta leukemian osalta, joka on nyt kehitetty, koska potilas oli suuressa laboratoriossa ja sitten siellä ryhdyttiin toimiin, jotta kartoitetaan nämä geenit ja löydetään ratkaisu ja tulokset olivat äärimmäisen myönteisiä. Eli tällaiset kysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä ja uskon, että myöskin olisi merkittävää, että tämä mahdollisuus tulisi todellakin esille. No sitten tähän liittyvä kysymys. Ja kun ajatellaan näitä lupia, näiden lääkkeiden käytön osalta. Voisimme enemmän käyttää tekniikkaa, jota ei ole testattu eläimillä. Ja esimerkiksi voitaisiin käyttää soluviljelmiä ja sitten kerätä tietoja, jotta voidaan katsoa erilaisia riskejä ja todennäköisyyksiä, joita liittyy lääkkeen käyttöön. Eli lääketehtaat nyt ponnistelevat ja uskoisin, että olisi nyt tärkeää, että me voisimme kiinnittää huomiota kaikkeen teknologian, jota tarvitaan lupamenettelyssä – varsinkin kun ajatellaan sitä, että kustannuksia pyritään vähentämään. Ja se on mahdollista ja myöskin voimme tehdä näistä testien tuloksista täsmällisempiä. Eli tämä on nyt tärkeää ja yhtä tärkeää on se, miten toimimme ilmastonmuutoksen suhteen. Eli erityisesti Tässähän puhuttiin tästä vesiongelmasta ja vesi tietysti on tärkeä kysymys, mutta meidän täytyy ja me voimme toistaa näitä asioita koskien kaikkia luonnon resursseja. Tässä on kysymyksessä asioita, jotka mahdollisesti ovat vielä harvinaisempia tulevaisuudessa kuin vesi. Eli tässä on nyt asioita, joita voidaan käsitellä tässä kysymyksessä ja voimme pyrkiä sitten tehdä kompromissitarkistuksia näistä asioista. Kiitos. Um, Seuraavana uh, on puheenvuoro Joe Evansilla, ole hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös omalta osaltani esittelijää, joka on valtaisesti tehnyt työtä tämän asian osalta. On erittäin tärkeää, että me tunnistamme, miten merkittävä asia tämä on omassa vaalipiirissäni. Niin käytämme yli 20, 84 miljoonaa euroa EU-tutkimusrahoja. Tässähän on valtaisaa taloudellista ja kehityspotentiaalia. Minä haluaisin nähdä nähdä, että horisontti 2020 puiteohjelma rakentuisi menneisyydessä tehdyllekin työlle, mutta samalla otettaisiin huomioon kestävä ja kilpailukykyinen talous. Monet kollegat ovat täällä puhuneet terveydestä, mutta minä haluaisin keskittyä tässä keskustelussa viimeisemmän herra Prodin mainitseman asiaan eli ilmastonmuutokseen. Tämä ympäristövaliokunta on se, missä nyt keskustellaan, ja on tämän vuoksi tähdellistä, että me mietimme, millä tavalla horisontti 2020 rahoitusta voidaan käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan, uusien energialähteiden kehittämiseen, elintarviketurvallisuuteen ja biodiversiteetin suojelemiseen. Nämä ovat aivan yhtä tärkeitä kuin nekin muut seikat, jotka täällä on mainittu. Tutkimusta tarvitaan, jotta voidaan lyhentää elintarviketuotantoketjuja Oman ryhmäni tarkistukset keskittyvät siihen, että tästä lausunnosta tulee sellainen, että vielä enemmän otetaan huomioon nämä seikat, jotka toin esille. Me vahvistamme tähän vahvistamiseen, me keskitymme tähän vahvistamiseen. Haluamme korostaa kestävyyttä koko tekstin ajan, samoin kuin rahoituksen yhteiskunnallista vaikutusta. Yksi ehdotuksista huomiotamme on komission suuntaan se, että toteutetaan taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kestävään kehitykseen liittyvä vaikutusarvio eri hankkeiden osalta. Emme usko, että Horisonta 2020 rahoitusta pitäisi mitään korotean teknologia hankkeisiin käyttää. Me tarvitsemme paljon yhteistyötä esimerkiksi yhteiskuntasektorilla työskentelevien välillä. Prioriteeteista täytyy päättää yhteistyössä ja konsultaatiossa kansalaisyhteiskunnankin kanssa. Me vaadimme vuoropuhelua ja erilaisia foorumeita tätä varten ajatellen esimerkiksi pk-yrityksiä ja maanviljelijöitä, miten he voivat antaa oman panoksensa innovaatiolle. Tämä on tärkeää ja tämä täytyy tunnustaa eri toteen ajatellen tässä elintarvikeketjua, mutta myös esimerkiksi paikallistuotantoa ja eläinten hyvinvointia. Sitten toinen se tärkeä seikka, johon täällä on puututtu, on tämän suhde rakenne rahastoihin, koska rahastojen tehokas kombinaatio lisää myös tutkimuksen ja innovaation tehokkuutta. Uskon, että me voimme hyvin vahvasti valiokunnan puolelta edesauttaa Horisontti 2020 puiteohjelmaa, joka antaa oma panoksensa alhaisen hiilitason ja kestävän kehityksen talouden syntymiselle. Kiitos. Susa. <clears throat> Edustaja Sousa seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minun mielestäni tämä lausunto tutkimuksesta, innovaatiosta ja Horisontti 2020 puiteohjelmasta on äärimmäisen tähdellinen, ei pelkästään Euroopan kannalta, vaan koko maailman kannalta. Haluaisin kiittää ja onnitella valmistelijaa valtaisesta työstä, jota hän on tehnyt tämän erittäin laajan asiakokonaisuuden eteen, riippumatta niistä yhteisymmärryksistä ja kenties ristiriidoista, joita meillä on tiettyjen asioiden suhteen. Haluaisin keskittyä muutamiin seikkoihin, joista oma ryhmäni esittää tarkistuksia. Nämä liittyvät ennen kaikkea terveyden alalle, mutta ei pelkästään siihen. Haluaisin korostaa tässä koordinaattorimme tarkistuksia. Hän ei tänään voi olla paikalla. 54, 50, 6 ja 36. Nämä ovat tarkistuksia, joissa puhutaan esimerkiksi sukupuolten välistä tasa-arvosta. Haluaisin puhua myös joistakin tarkistuksista, joita itse olen esittänyt. Jotkut näistä liittyvät hyvin moninaisiin asioihin. Yritän ryhmitellä näitä nyt. Ensinnäkin diagnoosin tekemisen jälkeen on monia sairauksia edelleen ja tutkimuksia ei tehdä riittävästi. Sitten tutkimustulosten ja hyödyntäminen ja endemisten tautien tutkiminen, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Toiset tarkistukset liittyvät sitten kaikkien kansalaisten terveysoikeuksiin, hoito, oikeuksiin, hoitoon pääsyyn. Tämähän liittyy myös köyhyys- ja tasa-arvokysymyksiin. Varmastikin me voimme etsiä monien tarkistusten osalta myös kompromisseja. Ja lopuksi haluaisin vielä kysymyksistä, jotka saattavat olla hieman kiistanalaisempia. Tässä ehdotan kahta tarkistusta. 53 tarkistus liittyy komission ehdotuksessahan sanotaan, että siinä, tässä ei pyydetä erityisesti tätä alkusolututkimusta, mutta tarkistuksessa sanotaan, että kannattaisi kenties tutkia näitä kantasolu, julkisten kantasolupankkien luomista. Sitten tämä tarkistus 30, jos oikein ymmärsin, niin tämä menee hieman se, sitä vastaan, mitä valmistelija alussa sanoi. Katsotaan nyt myöhemmin sitten, olemmeko tästä yhtä mieltä vai emme. Todellisuus tämän osan, asian osalta näyttää siltä, että tutkimus ja rahoitus öö, prioriteetit eh, eivät ole aivan kohdallaan tässä. Tämä on erittäin tärkeää, koska me puhumme Horisontti 2020 ohjelmasta 2014-2020, eikä kannata kovinkaan paljon tehdä ehdotuksia, jotka rajoittuvat vain nykytietoon tässä. Me odotamme, että tulevien kuuden vuoden aikana tulee tapahtumaan valtaisia kehitystä myös näiden kysymysten osalta. Ja näin ollen Nämä kehityskulut ovat tärkeitä ja olisi huono itse tutkimusalue rajoittaa pelkästään tämänhetkiseen ö, tietoon. Lopuksi haluaisin vielä kommentoida erästä seikkaa. Ryhmä on varmasti valmis kompromisseista neuvostoon neuvottelemaan. Me haluamme tässä todellakin keskustella valmistelijan kanssa, mutta lopuksi vielä kommentoisin erästä seikkaa, joka täällä tuotiin esille. Olikohan se nyt kollega Prodi? Äh, nämä räätälöidyt lääkkeet. Minulla on kokemuksia tältä alalta äh, kokemuksia lääkealalta ja yleislääkkeiden alalta. Me olemme mielestäni hyvin kaukana sellaista tilanteesta, että meillä olisi todellinen tieteellinen todisteaineisto, joten olisi hyvä, jos me olisimme hieman varovaisempia, kun asetamme näitä odotuksia tähän räätälöityyn, näihin räätälöityihin lääkkeisiin. Uskoisin, että me olemme vielä aivan liian liian kaukana tästä tilanteesta ja usein joskus jopa itse lääkeyrityksetkään eivät oikein näytä tietävän, missä ollaan menossa. Tuntuu, että ne esittävät vain hieman liioiteltuja lupauksia asiasta. Kiitos. Kiitoksia Peter Liise. Monet kiitokset puheenjohtaja. Monet kiitokset kollega Busoi tästä työstä ja erityisesti tästä avoimuudesta, mitä hän viestitti. En ja tietenkin hän ottaa tämän keskustelun kommentit huomioon jatkokeskusteluissa. Mm, minä ymmärrän, että meidän ei pitäisi sairauksista mitään tyhjentävää listaa esittää. Meidän pitäisi nyt kysyä, että missä on eurooppalainen lisäarvo. Jos ajatellaan, että tietääkö ITRE, että terveys olisi ylipäätänsä eurooppalainen, eurooppalaisen tutkimuksen prioriteetti. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on kansallinen asia. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi välttämättä tehdä yhteistyötä tutkimuksen alalla silloin, kun kyseessä on sairastuminen niin jäsenvaltioiden luvut ovat liian pieniä, jotta voitaisiin tutkimusta suorittaa. Ja jos ajatellaan vaikeita lastensairauksia, varsinkin silloin kun lapset ovat teho-osastolla, niin eh, miten pitää näitä sairauksia hoitaa eh, lääkelainsäädännössä? Pitää ottaa tämä huomioon, kun me olemme laatineet lääkkeille lupa ja järjestelmään, mutta tutkimuksessa kaikkea ei ole vielä katettu, mitä tarvitsemme siksi pitäisi ottaa huomioon nämä laajat vakavat sairaudet ja lasten sairaudet. Se on myöskin kuudennessa ja seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa ollut mukana, mutta me emme ole kaikkea pystyneet toteuttamaan niin kuin olisimme halunneet ja siksi pyydän, että tuette minun esittämieni tarkistuksia. Minä olen esittänyt muutamia tarkistuksia jotka liittyvät diagnoosiin ja terapiaan. Kun lukee komission tekstin, niin silloin saa sellaisen mielikuvan. En eh, minä mitään pahaa tällä tarkoita, mutta osittain tuloksena saattaa olla se, että me saamme suunnattoman summan lukuja, ja meillä on mahdollisuuksia, luvut mahdollisuuksista sairastua tiettyihin sairauksiin, mutta mitä hyötyä potilaalle siitä on, jos hän tietää, että todennäköisesti minä sairastun tiettyyn sairauteen ja sitten hän tietää, että ei ole mitään terapiaa sille eikä ole myöskin ennaltaehkäisyä. Ja siksi tämä diagnostiikka ja ennaltaehkäisy ne pitää yhdistää. Ei ole mitään mahdollisuuksia, jos ei ole sopivaa terapiaa tai ennaltaehkäisyä. Että pitää yhteenkuuluvuudet selvittää ja tiedetutkimuksessa sitä pystytään päivittäin toteuttamaan, mutta pitäisi olla tietty prioriteetti olemassa niin, että analysoidaan niitä eh, diagnooseja, mistä on myöskin eh, se, mistä saadaan aikaan seuraamuksia. Ja niin kuin edeltävä kollega sanoi, niin tuen myöskin sitä, mitä Vittorio Prodi sanoi, että henkilöllistetyllä lähtökohdalla meillä olisi oikea ote-asiaan. Ja sitten erityinen kohta, jonka haluaisin mielelläni ottaa huomioon, on, en, on miesten ehkäisy. Meillä on tällä hetkellä se ongelma, että ehkäisyn kohdalla naiset hoitavat ehkäisyn ja siitä on sivuvaikutuksia huomattavasti. On olemassa tutkijoita maailmassa, jotka ovat vuosien ajan tutkineet miesten ehkäisyä ja he sanovat, että me tarvitsisimme oikeastaan politiikan kohdalla keskitettyä toimintaa Teknisesti se on mahdollista, mutta me tarvitsisimme poliittista tukea, jotta pystyttäisiin eh, toteuttamaan sen, mitä olemme tällä alueella saavuttaneet. Ja sitten viimeinen kohta kantasoluista. On monia tarkistuksia esitetty tehty. Ja minä olen lukenut nämä tarkistukset hyvin tarkkaan. Monet EPPn eh, ryhmästä ja myöskin ITRA tukevat eh, Nikola, sitä linjaa, mitä Nikolaisiksi ja muut ovat esittäneet. Sille on varmasti lailliset perusteet, jotka puoltavat niitä, mutta minä olen yrittänyt sen pohjalta, mitä kollega Busoi on esittänyt. Eh, olen pyrkinyt esittämään kompromissin, joka toisaalta tukee tätä ideaa, minkä Busoi esittää, että tutkittaisiin vaihtoehtoja ja se, mitä on sanottu siitä, niin ei pelkästään yhtä tai kahta vaihtoehtoa pitäisi tutkia, vaan kaikkea sitä, mitä tulevaisuudessa saadaan aikaan, pitäisi tukea. Ja minä hiukan epäilen sitä, että pitäisikö meidän puuttua siihen kysymykseen, että pitäisikö alkioiden äm, kantasolututkimusta Euroopan unionissa tukea vai ei. Me emme tule siitä saamaan sellaista kompromissia, joka olisi kaiken kattava, vaan siitä tulee paljon levottomuutta ja kiistaa. Minu, siihen tulisi varmasti 600, noin 600 tarkistusta. Ja siksi minä ehdotan, että meidän pitäisi keskittyä elintarviketurvallisuuteen ja terveyteen. Ehkä meidän pitäisi tämä aihe nyt tästä poistaa ja sanotaan, että tarkistuksista pitäisi keskustella ITRessä ja valiokunnassa ja me emme taistele tässä kohdin tästä asiasta. Pyytäisin harkitsemaan tätä, jos me emme varmasti saa aikaan kompromissia näiden mahdollisten kantojen välillä ja loppujen lopuksi tämähän on lausunto ja se ei ole meidän ydinasioitamme käsittelevä ja nämä ydinasiat ovat sellaisia, joista muut valiokunnat ovat vastuussa näistä juridisista kysymyksistä. Ja minä pyytäisin, että mikäli mahdollista tämä jätettäisiin pois. Kiitoksia. Kiitoksia Peter-Liisa Judith Merkis. Dank voorzitter. Eh, dank aan alle collega's voor de, voor de duidelijke... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille kollegoille. Horisontti 2020 on merkittävä ohjelma ja tällä tavalla voidaan käynnistää uutta taloutta, luoda työpaikkoja ja kasvua. Mutta millä tavalla sitten tätä välinettä käytetään? Horisontaalisesti kaikkiin tavoitteisiin, kertomalla täsmällisesti mihin tätä käytetään, vai haluammeko sitten miettiä tavoitteita, joihin nämä varat investoidaan? Ja millä tavalla sitten tavoitteisiin päästään? No komissio, yritykset ja muut saavat sitten päättää sen. Eli tässä on kaksi mahdollista lähestymistapaa. Me emme ole kovin kuvailevia tämän halutun sisällön suhteen, ja meidän täytyisi olla kuitenkin aika täsmällisiä sen suhteen, millaisia tuloksia haluamme saada aikaan. Tässä on kolme suurta haastetta, kun ajattelemme nyt yhteiskuntaa. Eli väestön ikääntyminen, kun ajatellaan mitä kaikkea tauteja. Siihen ilmiön liittyy kaupunkien kasvaminen, kaikki haasteet, jotka liittyvät siihen esimerkiksi liikenteen osalta. Ja sitten epävakaa talous. Ja kolmas haaste liittyy energiaan, raaka-aineisiin, biodiversiteettiin, energiatehokkuuteen. Eli me olemme vähän liian kuvailevia tässä. Ja täytyy muistaa, että monet näistä aiheista liittyvät liittyvät toisiinsa. Ei tässä voida nyt erottaa kaikkia näitä asioita, vaan kaikki nämä liittyvät toisiinsa. Sitten tutkimukseen on varattu paljon varoja ja tietysti me kaikki tuemme tutkimusta. Mutta Euroopassa heikko lenkki on innovaatio. Kun ajatellaan palveluita ja tuotteita. Eli kaiken tämän toteuttaminen taloudessa, sehän voi myöskin luoda kasvua ja työpaikkoja. Ja me tarvitsemme konkreettisia tutkimustuloksia. Yritykset on saatava mukaan. Meidän täytyy käyttää tutkimusta hyväksemme, eikä vain tutkia tutkimuksen vuoksi. Ei siitä ole kyse, vaan meidän täytyy myöskin konkreettisesti hyödyntää tuloksia. Sitten on puhuttu ekologisista innovaatioista, se voi olla myönteinen seikka ja tietysti meidän ei pidä olla liian kuvailevia näissä kysymyksissä. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä, mitä tulee veteen. Sehän on aivan keskeinen kysymys. Se on yksi yhteiskunnan suurimpia haasteita, niiden lisäksi, jotka juuri mainitsin. Ja meidän täytyy katsoa, miten tämä voidaan ratkaista. Joissain Euroopan alueissa on kuivuutta, toisella alueella esiintyy tulvia. Tämä on Euroopan erityispiirre. Eli meillä on hyvin paljon tehtävänä vielä vesialalla. Ja lopuksi puheenjohtaja sanoisin, että Euroopassa on paljon erilaisia ohjelmia. Niitä on aivan valtavasti. Ja vuosikausia olen käsitellyt näitä kysymyksiä ja suoraan sanottuna, kun ajatellaan kaikkia näitä eri foorumeita, aloitteita, hankkeita ja yhteistyömenetelmiä, niin emme enää tiedä oikein, missä mennään. Kaikkia näitä aloitteita ja hankkeita on tuhansia, emmekä me voi sallia sitä, että politiikka sirpaloituu ja että varatkin sitten sirpaloituu, sirto, sirpaloituvat. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme olla huippuosaajia ja innovatiivisia Euroopassa – Nämä ovat ne kaksi avainsanaa, joiden pitäisi olla meille suuntaviivoja, eikä meidän pidä sitten keskittyä kaikkiin asioihin. Kiitos. Monet kiitokset Juudit Merkissä ja sitten viimeiseksi, mutta ei vähäisempänä Uvovits. Hvala lipa, predsednik. In... Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset valmistelijalle. joka on hoitanut tätä erittäin tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää kokonaisuutta. Horisontti 2020 edustaa toivoa monille ihmisille. Se luo toivoa terveysalalle ja vihdoin me rohkaisemme tiedon siirtämistä käytännön toteutu- toteutuksiksi ja tämä tuo muassaan sitten uusia työpaikkoja. Ne tarkistukset, joita olen esittänyt ja joita kollegani ovat tukeneet, niissä tarkistuksissa keskityn terveysalan kysymyksiin. Tämä on aivan äärimmäisen tähdellinen kysymys. Ajattelen väestön ikääntymistä. Meidän täytyy varmistaa se, että käytämme kaikkea käytettävissä olevaa teknologiaa ja etä, lääketiede on sellainen asia, jolla voidaan leikata odotusaikoja terveyskeskuksissa ja sairaaloissamme. Kaikista pahinta on nyt se, että odotussalit ratkeavat liitoksistaan. Saman aikaan kun tieto terveellisistä elämäntavoista on edelleen hyvin alhaisella tavalla. Tämän vuoksi terveelliset elintarvikkeet ja parempi tieto niistä on tärkeää. Tieto siitä, mikä on terveellistä ja mitä pitäisi syödä, on aivan avainasemassa. Meidän terveytemme vahvasti riippuu siitä panoksesta, jonka sille annamme. Nämä ovat seikkoja, jotka voivat erittäin paljon hyötyä käytännössä innovaation ja tiedonsiirron, tiedonsiirrosta. Tärkeää tässä on nopeus. Ei riitä, että on paljon in, uusia keksintöjä, jos nämä uudet keksinnöt eivät ikinä siirry oikeaan käytännön elämään. Tämän vuoksi pyytäisin teitä tukemaan tarkistuksia. Niin täytyy todeta, että olen vakuuttunut siitä, että tämä on sellainen asia, joka tulee hyödyttämään kaikkia ihmisiä. Vielen Dank, Frau Kokovic. Monet kiitokset, Rova Kokovic. Ehm, kaikilla varmasti olisi tästä hyötyä ja sitä varten tämä ohjelma on olemassa. Ennen, ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, niin pyytäisin komission kommenttia ja pyydän, että vastaatte esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle varjostelijoille ja muille valiokunnan jäsenille, jotka ovat tehneet valtavasti työtä. Pari huomiota tärkeimmistä kohdista. Ensinnäkin tulee korostaa sitä, että komission ehdotuksessa on puhuttu systeemisestä lähestymistavasta yhteiskunnallisiin haasteisiin ja että meidän tulisi pyrkiä pitämään kiinni tästä lähestymistavasta kautta linjan jotta voimme säilyttää myöskin joustavuuden seitsemän vuoden ohjelmointikaudella. Turhia yksityiskohtia pitkiä luetteloita pitäisi nyt tässä vaiheessa välttää. Jos on liian täsmällisiä luetteloita, niin niillä saattaa olla haitallisia vaikutuksia, joilla suljetaan tiettyjä toimintoja pois, jotka kuitenkin ehkä myöhemmin halutaan mukaan. Sitten näistä kommenteista, kun ajatellaan näitä terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä. Kiitämme esittelijää hänen joustavuudestaan kantasolujen suhteen. Olemme samaa mieltä patentoitavuudesta ja olemme samaa mieltä siitäkin, ettei pidä olla liian täsmällisiä näiden vaihtoehtojen suhteen. Eikä myöskään pidä luetteloida erilaisia teknologioita tai tauteja Niistä ei pidä mitään es- liian pitkiä esimerkkilistoja antaa. Olemme samaa mieltä myöskin tästä erillisestä osiosta, joka liittyy ekologiseen innovaatioon. Se ei ole hyvä, koska tämä asia on jo katettu. Kohdassa viisi, Siinä ei ole katettu ainoastaan teknologiaa, vaan myöskin yhteiskunnalliset innovaatiot. Täytyy muistaa, että kestävä kehitys pitäisi valtavirtaistaa Horisontti 2020-hankkeessa. Eli siihen liittyy kestävä kehitys kaikissa hankkeen osissa. Sitten tärkeä kysymys jota monet korostivat, eli vesi. Se on jo katettu eri osissa tätä ehdotusta. Jos olisi erillinen osio, niin se ei välttämättä ole paras tapa, koska sitähän pitäisi käsitellä osana näitä muita aspekteja, esimerkiksi vesi osana ilmastonmuutosta, mutta myöskin vesihuolto veden käsittelyaspektit ja myöskin osa, joka liittyy ekologiseen innovaatioon veden osalta. Sitten pyydettiin avoimuutta ja olemme samaa mieltä. Ja jo seitsemännessä puiteohjelmassa oli pilottihanke, joka liittyi tieteellisten, julkis, tieteellisten julkaisujen vertaisarviointiin. Ja tämä koko lähestymistapa on mukana Horisontti 2020 toimissa. No lopuksi sitten vielä budjetista. Komission ehdotus on tulosta tasapainoisesta kompromissista eri politiikan alojen välillä, jotka se kattaa. Saamme kuulla, että parlamentin oma kontaktiryhmä ei halua keskustella budjettista jokaisen alakohtaisen kysymyksen osalta, mutta te tietysti päätätte sitten siitä. No niin, siinä varmaan tulivat tärkeimmät asiat ja kiitoksia, että sain käyttää puheenvuoron. Ja olisimme iloisia, jos voimme teknistä apua antaa eri kysymyksissä. Vielen Dank an die Kommission und jetzt... Monet kiitokset komissio. Ja sitten esittelijämme, herra Pusoi, saa puheenvuoron. Ja hän voi vastata sitten esitettyihin kysymyksiin ja reagoida kollegojen kommentteihin. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia hyvin lyhykäisesti. The commission. Komissio, voisitteko sulkea mikrofonin vielä? Okei. Okay. No niin, hyvä, kiitos. Kiitos. Uh, I, I would be uh, very brief. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti muutama sananen asioista, joita tuotiin esille Täällä esiintyy paljon sana tärkeä. No tämä aihehan on erittäin tärkeä ja hyvin monimutkainen. Haluaisin kiittää komissiota hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin kiittää myös Envin poliittisia neuvojia ja sihteeristöä ja Alden omia neuvonantajia, jotka tekivät aivan valtaisaa työtä tässä auttaen minua saamaan kaikki nämä ajatukset yhteen tälle paperille. Rova Gutierrez Cortines, Cortines, teille Sanoisin, että otan huomioon teidän varoituksenne kompromissitarkistuksista, enkä aio millään tavalla tässä muuttaa tätä ohjelman rakennetta. Teidän tarkistuksessanne on monia, joita voin oikein mielelläni tukea. Ja tietysti olen täysin yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy korostaa vesivarakysymystä ja tutkimustulosten saatavuuden parantamista eh, niille yliopistoille ja tahoille, joilla ei ole varaa kaikkeen erityiskirjallisuuteen. Herra Prodille sanoisin, että olen täysin yhtä mieltä teidän huolenaiheenne kanssa näistä räätälöidyistä lääkkeistä. Tämä ei ole pelkästään kunnianhimoinen hanke, vaan jos tässä nyt onnistutaan, niin monet taudit voidaan hoitaa paljon tehokkaammin ja edullisemmin uskon, että meidän täytyy antaa oma myönteinen panoksemme tässä puiteohjelmassa räätälöidylle lääkkeelle. Sitten seuraavalle parlamentin jäsenelle haluaisin kiittää ystävällisistä sanoista minä tiesin, että te keskittyisitte ilmastonmuutokseen. Minullekin ilmastonmuutos, energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet ovat tärkeässä roolissa. Meidän täytyy myös hyödyntää tätä välinettä yhdessä muiden poliittisten välineiden ja lainsäädännön kanssa tukeaksemme ajatusta ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta tehokkaalla tavalla. Rova Sousalle sitten toteaisin, että tietysti olen täysin yhtä mieltä kansanne siitä, että meidän täytyy levittää tutkimustuloksia. Tarkastelen teidän kahta tarkistustanne kantasoluista muutkin kollegat puuttuivat tähän asiaan. No, minä yritän tehdä parhaani löytääkseni jonkinlaisen kompromissiratkaisun niin, että saamme tästä hyvin herkästä aiheesta ratkaisun aikaiseksi. Tähänhän myös kollega Liise puuttui. Olen täysin yhtä mieltä lasten terveyskysymyksestä. Tuen edustaja Liisen tarkistusta ja samoin näitä ehkäisyyn liittyviä tarkistuksia. Sitten Rouva Martti Kisille toteaisin, että olen täysin yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy myös keskittyä näihin suuriin tavoitteisiin. Meidän ei pitäisi olla liian ennalta suunnittelevia. Teksti täytyy pitää lyhyenä ja yksinkertaisena tiiviinä Tekstihän menee käsittelyyn myös ITRE-valiokuntaan. Meidän täytyy keskittyä siihen, mikä on tärkeää. Tämä on tärkein syy sille, että no tässähän on yli 200 tarkistusta, vaan tämä on tärkein syy sille, mm, että tulen keskittymään vain tiettyihin asioihin ja pyydän, että kollegojen kanssa yritetään nyt etsiä kompromissia tiettyihin kysymyksiin silloin, kun ne ovat vain mahdollisia. Olen rouva Kokovitsin kanssa yhtä mieltä terveysalakysymyksestä. Olen hyvin kiinnostunut itsekin siitä ja vahvasti keskittyin siihen. Monet näistä kollegoilta tulleista ajatuksista ovat erittäin arvokkaita ja ne tulevat kyllä parantamaan työmme lopputulosta. No niin, puheenjohtaja. kuten aikaisemmin jo sanoinkin, hyödynnän yhdessä henkilökuntani kanssa kesätaukoa kompromissien valmistelemiseksi ja odotan innolla työtämme syyskuussa. Toivottavasti löydämme hyviä ratkaisuja. Kiitos. you. Monet kiitokset, herra Busoi. Peter Liise ehdotti, että tarkistusten lukumäärää rajoitetaan. Me olemme jo aikaisemminkin keskustelleet tästä kertaalleen ja minä mietin tätä mielessäni. Katsotaan, että mistä aloitetaan, mihin lopetetaan, eli täytyy hyvin tarkkaan miettiä sitä. Ja tulen sitten myöhemmin kertomaan, miten, mikä menettely tulee olemaan. 19. syyskuuta äänestämme valiokunnassa ja sitten äänestys on marraskuun täysistunnossa. Ja lopuksi minun täytyy vielä ilmoitusasia sitten, eli tarkistuksista, jos haluatte ottaa tämän mukaan ja käyttää niitä, niin ottakaa ne mukaan. Jos me ne vielä kertaalleen kopioimme, niin silloin se merkitsee 40 000 painosta. Eli ottakaa nämä nyt kaikki mukaan, koska me olemme kaikki kirjanneet sen tai sitoutuneet siihen, että me kannatamme tehokasta Eurooppaa. Eli nyt kiitän kaikkia kollegoja näistä esityslistan kohdista 18 ja sitten 18 ja sitten 19 seuraava kokous on 6. syyskuuta. Minä kiitän nyt kaikkia kollegoja ähm, tästä ensimmäisen vuolipuoliskon töistä. Siis kiitän kaikkia kollegoja. Minä, te olette minulle tehneet tämän puheenjohtajuuden helpoksi. Kiitän sihteeristä herra Huberia eh, hyvästä tuesta tästä valiokunnassa. Ja kiitän myöskin kaikkia avustajia ja kollegoja ja aivan erityisesti tulkkeja, koska ilman tulkkeja me emme olisi selvinneet. Nyt toivotan teille, että voitte vähän vapautua meidän rasitteestamme ja sitten elokuussa, syyskuussa jälleen palaatte, tankatkaa akkujanne. Meillä on viime, viimeisinä vuosi, vuoden kuukausina paljon työtä edessämme ja toivotan teille oikein hyvää kesälomaa. Kiitoksia.